Please take your seats, please. Pyytäisin teitä kaikkia nyt asettautumaan paikoillenne. Hyvät naiset ja herrat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. like at every one university. <laughs> yeah. Please take your seats. We will... Pyytäisin teitä, hyvät naiset ja herrat, nyt asettautumaan aloillenne. Aloitamme tilaisuuden ja meillä on saatavilla täällä tulkkaus kaikilla Euroopan unionin kielillä, joten äh, tarkastakaapa tuolta oma kanavanne. Er øh, Minulle ja meille on suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Busek joka avaa tämän tilaisuuden. Lämpimästi tervetuloa, arvoisa puhemies. Puheenvuoro on nyt teidän, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, we learn our languages. Kiitos. Opimme kieliä, koska ymmärsin teitä, hyvä rouva, ilman tulkkausta, siis ruotsia. Arvoisa puheenjohtaja, rouva komission jäsen, rouva ministeri, hyvät kollegat, MEPit ja kollegat kaikist, kaikkien jäsenvaltioiden kansanedustuslaitoksista. Me, hyvät naiset, juhlimme kansainvälistä naisten päivää. Ja, ja tälle päivälle valittiin nimenomaan juhlaan paras mahdollinen aihe. Naisiin kohdistuva väkivalta, joka on kaikkein synkin ja traagisin osa meidän jokapäiväistä eurooppalaista todellisuutta. Meidän on aloitettava toiminta, ei ole pelkästään keskusteltava, mitä Euro-välimeri yleis- parlamentaariseen yleiskokoukseen tulee, niin kokouksen lopussa naisten valiokunta ehdotti, ja se ehdotti ja ehdotus hyväksyttiin. Siellä hyvin tärkeitä monia kohtia, jotka koskivat naisten tärkeää roolia siitä, millä tavalla voidaan panna täytäntöön toimia niin, että naisia voidaan suojella väkivaltalta. Mitä tulee naisten osallistumiseen, taloudelliseen, poliittiseen, sosiaaliseen elämään ja niin edelleen? Itse asiassa emme ajatelleet ainoastaan pelkästään Välimeren eteläistä ja itäistä osaa, vaan meidän on ajateltava myös eurooppalaista tilannettamme. Joten kokouksemme tänään on erittäin tärkeä. Haluan kiittää kaikkia järjestäjiä Euroopan parlamentin puolesta, naisten oikeuksien valiokuntaa ennen kaikkea ja tietysti myös kaikkien e- jäsenvaltioiden edustajia Euroopan parlamentissa. Tämä on hyvin tärkeä aloite, työllisyys, sosiaalipolitiikka ja kuluttajan neuvosto, EPSCO-neuvosto on myös, on erittäin tärkeää, että pidämme yhteyttä niihin. Meidän on yhdessä yritettävä lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta. YK on kehitysrahasto, joka on nais, naisten kehitysrahasto. Siis kaikki tämä toiminta on erittäin tärkeää meille. Kuten puheenjohtaja sanoi, niin täällä on tulkkaus kaikilla EUn kielillä ja siksi haluaisin jatkaa äidinkielelläni. Liczby są powszechnie znane. Kaikki tietävät luvut. Joka neljäs aikuinen nainen oli väkivallan uhri Euroopassa ainakin kerran elämässään. Ja kym, joka kymmenes sukupuolisen väkivallan kohteena ja 15 prosenttia Euroopassa kokee väkivaltaa joka päivä. Naisiin kohdistuva väkivalta on rikos naisia kohtaan, siis itse naisia kohtaan ja myös ihmiskunnan perussääntöjä kohtaan. Euroopan parlamentissa meillä on naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunta ja tämä valiokunta yrittää tehdä näkyväksi nämä ongelmat, jotka koskevat yli puolta EUn kansalaisista ja siksi päätöslauselma, joka koski näihin kohdistuvaa väkivaltaa, saatiin aikaan ja se oli erittäin tärkeää. Hyväks, se hyväksyttiin viime marraskuussa. Naisiin kohdistuva väkivalta ei ole uutta, mutta uutta on se, että kun me keskustelemme siitä, niin yritämme tosiaan päästä peloista ja avuttomuuden tunteesta. Ja ainakin toimintamme voi auttaa niin, että pelko, häpeä ja avuttomuuden tunne, jota naiset kokevat, joutessaan väkivallan uhreiksi, siis on vaikea on se, että usein ne jotka syyllistyvät väkivallan tekoihin, ovat henkilöitä, jotka ovat kaikkein lähinnä naisia, esimerkiksi perheenjäsenet. Ja tässä haluaisin kiittää Euroopan komissiota ja herra Barota siitä, että komissio on sitoutunut toimintaan väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Ja, ja kaikesta komission toiminnasta. Ja halusin kiittää puheenjohtajavaltio Espanjaa, joka on ottanut tämän yhdeksi tavoitteekseen kävin Ranskan parlamentissa ja puhuin Espanjan parlamentissa ja puhuin siellä edustajien kanssa ja me haluamme Euroopan parlamentissa tosiaan seurata neuvoston toimintaa, komission toimintaa ja haluaisin kiittää kollegoja ja Rova Almagroa ja Rova Reddingia siitä, että he ovat täällä. Hyvät naiset ja herrat, on erittäin tärkeää kiinnittää huomiota tähän tärkeään asiaan. Eurooppa ei käsittele tätä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koska ei ole mitään tilastollista toimintaa eikä ennaltaehkäisevää toimintaa. Ja kun internetistä tässä eräänä päivänä etsin asiasta tietoa, niin tämä on sellainen asia, jota meidän pitäisi, joka meidän pitäisi muuttaa. Puhumme hyvin rankasta ohjelmasta, mutta älkäämme unohtako sitä, että naiset omassa työssään eivät saa samanlaista kohtelua kuin miehet, vaan naisten on vaikeampi toimia työmarkkinoilla ennen kaikkea nyt, kun on paljon työttömyyttä Esimerkiksi monilapsisten perheiden äitien pitäisi voida jatkaa työtään, jos haluamme tosiaan pelastaa demografiatilanteen Euroopassa. Mikään tämä ei voi tapahtua siten, että naiset joutuvat maksamaan hinnan. Naisten pitäisi voida esimerkiksi verojärjestelyin osallistua tähän niin, että tässä toimittaisiin oikeudenmukaiseksi. Sesti ja esimerkiksi mitä enemmän lapsia perheessä, sitä alempi vero. Mutta muistakaa me kuitenkin, että kaikkein tärkeintä on taistella naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Tämä on erittäin tärkeä hetki meille, koska Nämä eri tapaukset ovat hyvin dramaattisia ja kuvaavat kaikkien naisuhrien tilannetta, siis sellaisten naisten, jotka ovat joutuneet kotiväkivallan uhreiksi. Ja haluaisin sanoa, että te kaikki, jotka olette täällä ja olette näitä uhreja, haluaisin eh, tuoda esiin myötätuntonne teitä kohtaan. Me voimme lopettaa tämän. Naisiin kohdistuva väkivalta, se on perusihmisoikeuksien rikkomus ja siis sellaiset yhteiskunnat, joissa tällaista on, on brutaali yhteiskunta, eikä suinkaan sellainen yhteiskunta, jossa haluamme elää. Kiitos. Kiitoksia. Minulle Euroopan parlamentin tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajana on suuri ilo ja kunnia saada kiittää parlamentin puhemiestä herra Pusekia hänen innoittavasta puheenvuorostaan tänään ja hänen työstään, innostuneesta työstään Euroopan parlamentin puhemiehenä tasa-arvokysymysten puolesta. Tämä osoittaa, että me yhdessä todella voimme saada aikaan tuloksia. Lämpimät kiitokset, arvoisa puhemies. Jersi Busek. Minulle on samoin suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi kansallisten parlamenttien edustajat, Euroopan parlamentin edustajat ja kaikki seminaarin osallistujat täällä tänään. Te olette kaikki lämpimästi tervetulleita. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi joitain kansalaisia Euroopan unionin jäsenvaltioista, mutta myös unionin ulkopuolelta. Nämä henkilöt ovat osallistuneet tähän kampanjaan, jonka julisteet te olette nähneet, voimme lopettaa sen kampanja. Tervetuloa Andrea Belavaria, mm, Bradley Whitetail, Natalie Wood sekä Saina Maria Mukeba ja Jill Loon. Te olette kaikki lämpimästi tervetulleet ja kiitän teitä sydämellisesti sitä, että olette osallistuneet tähän meidän juliste kampanjaamme. Täällä Euroopan parlamentissa meillä on jo joitakin vuosia ollut perinteenä kansainvälisen naistenpäivän yhteydessä käydä keskusteluja ja vaihtaa kokemuksia siitä, miten saataisiin aikaan edistystä. Puheenjohtajan mikrofoni katkesi again. Aihe, joka meillä on tänään ja tänä vuonna kaiken keskiössä on siis naisiin kohdistuva väkivalta. Tämä valtava ongelma, ähm, joka, jolla on monia ilmenemismuotoja, mutta näille ilmenemismuodoille yhteistä on se, että kyseessä on sukupuolen kohdistuva väkivalta. Ja me olemme yhdessä puheenjohtajavaltio Espanjan kanssa käynnistäneet tämän aloitteen ja olemme erittäin iloisia siitä, että Espanjan puheenjohtaja kaudellaan on nostanut esiin naisiin kohdistuvan väkivallan. Näin voimme osoittaa, että on mahdollista ja on ehdottomasti tarpeen – lopettaa tämä naisiin kohdistuva väkivalta ja siksi aiheemme tänään on Voimme lopettaa sen. Ongelma on äärimmäisen laajalle levinnyt ja äärimmäisen vakava, mutta silti haluamme osoittaa, että me voimme lopettaa sen. Tänään tulemme kuulemaan eri puhujia, hyvin korkean tason puhujia, jotka tekevät työtä naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan parissa joko Euroopan unionin tasolla tai maailmanlaajuisella tasolla. Olemme erittäin iloisia siitä, että saamme tänään kuulla erittäin kiinnostavia alustuksia, jotka tulevat antamaan meille ajatuksia ja myös ehdotuksia siitä, miten voimme jatkaa tätä työtä työtä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja lopettamiseksi. Euroopan parlamentti on hyväksynyt 10. helmikuuta päätöslauselmaesityksen liittyen naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ja komission jäsen Reding varmasti tulee kertomaan vastavalmistuneesta komission toimeksi antamasta tutkimuksesta kansainvälisen naisten päivän yhteydessä, joka osoittaa, että Euroopan unionin kansalaisten parissa juuri naisiin kohdistuva väkivalta on kansalaisten huolenaiheista kaikkein merkittävin. Kansalaiset pitävät äärimmäisen tärkeänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamista ja siksi Siksikin on niin tärkeää, että me olemme tehneet tämän aloitteen ja että me teemme tätä työtä, sillä juuri tätä kansalaiset meiltä toivovat ja odottavat. No niin, nyt jatkamme esityslistalla eteenpäin ja on erittäin suuri ilo minulle saada toivottaa tervetulleeksi Espanjan tasa-arvoministeri, neuvoston puheenjohtajavaltion edustaja ja juuri Espanja puheenjohtajavaltiona pitää hyvin tärkeänä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista. Toivotan tervetulleeksi Viviana Aido Almagron Espanjan tasa-arvoministerin. Tervetuloa ja puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Kiitokset rouva puheenjohtaja, arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, arvoisa komission varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensiksi haluan kiittää tilaisuudesta saada osallistua tähän seminaariin kansainvälisen naisten päivän tiimoilta tässä Euroopan demokratian kehdossa Euroopan parlamentissa. Kun ajatellaan äh, sitä vastuuta, joka meillä on ja minulla on, niin minulle on suuri ilo saada käyttää puheenvuoro tässä parlamentissa, joka edustaa miljoonia ja miljoonia kansalaisia 27 jäsenvaltiosta. Vuosi 2010 on hyvin ratkaiseva vuosi uuden vuosituhannen Euroopan rakennustyössä, kun puhutaan Euroopan poliittisesta yhtenäisyydestä ja yhteisten toimielimien vahvistamisesta, niin äärimmäisen tärkeää on juuri Euroopan parlamentti ja sen toimivalta. Ja kun puhutaan Euroopan unionin taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä ja tämänhetkisen kansainvälisen talous- ja rahoituskriisin vaikutusten torjumisesta, puhutaan kestävästä kehityksestä ja puhutaan kilpailukyvystä. Samalla kuitenkin vuosi 2010 on sukupuolten tasa-arvon teemavuosi. Tämä on tärkeä periaate koko Euroopan unionissa ja tasa-arvon tulee heijastua kaikissa politiikan, kaikilla politiikan aloilla, kaikissa toimissamme. Nyt YK on Pekingin toiminta on ollut jo käynnissä 15 vuotta ja tämän lisäksi 17 unionin jäsenvaltiota Kadisissa sitoutui helmikuussa siihen, että pyritään naisten ja miesten tasa-arvoiseen edustustoon niin politiikassa kuin talouselämässäkin koko Euroopan unionissa. Me olemme sitoutuneet tähän asiaan, mutta samalla meidän on oltava itsekriittisiä emmekä saa sulkea silmiämme suurelta ongelmalta, joka meillä edellään on, nimittäin naisiin kohdistuva väkivalta. Olen erittäin iloinen siitä, että Euroopan parlamentti muiden muassa on sitoutunut naisiin kohdistuvan väkivaltan lopettamiseksi. Äh, kyse on nyt kaikista, kaikesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta, niin perheväkivallasta, parisuhdeväkivallasta kuin äh, naisten ja tyttöjen salakuljetuksesta ja pakottamisesta prostituutioon, joka on todellista 2000-luvun orjuutta. Ja puhun myös tietyistä perinteistä, jotka ovat pohjautuneet kulttuuriin esimerkiksi naisten ja tyttöjen sukuelinten silpuminen tai pakkoavioliitot tai niin kutsutut kunniamurhat. Kaikki nämä ovat erittäin brutaalia ja järkyttäviä osoituksia naisten ja miesten välisen tasa-arvon puuttumisesta koko historian ajan kaikissa yhteiskunnissa miehet ovat olleet vallassa ja meidän vastuumme on nyt kitkeä tämä epätasa-arvo. Minkään näköisellä väkivallalla ei ole minkään näköistä asiaa demokraattisiin yhteiskuntiimme ja tämä väkivalta kohdistuu naisiin vain siksi, että he ovat naisia. Siksi viimeisten 15 vuoden ajan Pekingin ohjelman kautta on pyritty todella kitkemään naisiin kohdistuva väkivalta ja monissa jäsenvaltioissa asiassa on edetty. On tehty kansallisia toimintasuunnitelmia ja valmisteltu strategioita sukupuoleen kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Kyseessä on todellinen rikos. Ja me olemme halunneet ennaltaehkäistä tätä ongelmaa, keskittyä juuri ennaltaehkäisyyn. Ja tämä on ollut merkittävä askel eteenpäin juuri nyt vuonna 2010. Noin viikko sitten työllisyys-, sosiaali- ja kuluttajaministerit neuvostossa hyväksyivät joukon päätelmiä, jotka liittyivät juuri naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen Euroopan unionissa. Ja unionin 27 jäsenvaltiota ovat näin luoneet pohjan yhteiselle toiminnalle koko Euroopan unionin alueella naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemiseksi. Me olemme nyt menossa kohti Eurooppaa, jonka toimien ja ajatusten keskiössä on todella kansalainen, kaikki kansalaiset, niin miehet kuin naisetkin, joiden on voitava saada tukea ja joiden yhteisiin arvoihin tämä koko unionimme perustuu. Kaikki naiset, jotka joutuvat väkivallan uhriksi, miesten väkivallan uhriksi, ovat samalla koko yhteiskunnan uhria. Ja meidän on sitouduttavaa kitkemään tämä väkivalta yhteiskunnistamme ennaltaehkäisyn kautta yhtäältä ja toisaalta myös tukemalla uhreja. Neuvoston johtopäätökset pyrkivät eurooppalaiseen ohjelmaan naisiin kohdistuvan väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja ylipäätään kitkemiseksi. Ja mm, tämä heijastuu kaikille politiikan aloille ja kaikkien jäsenvaltioiden aloitteet ja kokemukset otetaan huomioon. Samoin on kuultu naisjärjestöjä, ähm, jotta koko Euroopan unioni pääsisi tästä vitsauksesta ja äh, jotta voisimme tukea myös kumppaneitamme kolmansissa maissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Minkälaisia menettelytapoja sitten voitaisiin saada aikaan yhdessä. Tähän on hyvä mm, kerätä tietoja ja vaihtaa kokemuksia. Tämä on erittäin arvokasta, samoin kuin sitten tietenkin tulosten arviointi, ne tulokset, joita eri maissa on saatu. Ja näin meidän, me olemme nyt ottamassa ensimmäiset askeleet naisiin kohdistuvan väkivallan seurantaa, tai ta, ta, seurantakeskuksen perustamiseksi. Näin tämä myytti saadaan rikottua ja vain ä, tiedon avulla ä, voidaan edetä tässä asiassa. Tarvitaan tiedotuskampanjoita, jatkuvia tiedotuskampanjoita asian ennaltaehkäisemiseksi ja tiedottamiseksi tämän valtavan ongelman olemassaolosta ja erittäin tärkeää tehtävä tämä on juuri nuorten, nuorisomme piirissä. Sillä, hyvät naiset ja herrat, se, että naisiin kohdistuva väkivalta tehdään näkyväksi, niin että se todella näytetään ja siitä kerrotaan, että se siirretään perheistä ja yksityis, yksityisestä piiristä julkiseksi kysymykseksi on avain, on ratkaisun avain. Kyseessä on yhteiskunnallinen ongelma ja näin ollen koko Euroopan laajuinen tiedottaminen tästä asiasta on tärkeää. Ja siksi on tärkeää, että meillä on naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen teema vuosi. Samoin meidän tulee tarjota jäsenvaltioille tukea uhrien auttamiseksi. Yksi mahdollisuus voisi olla ilmainen äm, äh, hätänumero naisille, josta he voisivat tukea saada 116. Ja tämän toiminnan täytyy heijastua kaikille eri aloille Haluaisin ehkä muistuttaa direktiiviehdotuksesta ja mm, tässä kun ajatellaan eri, erilaisten rikosten uhreja, niin tämä yhteinen pelastuspalveludirektiiviehdotus on hyvin tärkeä. Ja yksi uhrijoukko ovat juuri sukupuoleen kohdistuvan väkivaltaan liittyvät uhrit. Ja on äärimmäisen tärkeää, että kukaan ei joudu pelkäämään, koska se, joka pelkää, on kuin orja. Me emme halua, että naiset joutuvat pelkäämään eivät kodeissaan, eivätkä muutenkaan. Meidän on myös taisteltavaa niitä rikollisverkostoja vastaan, jotka salakuljettavat naisia ja pakottavat heidät prostituutioon niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Ja Espanjan puheenjohtajavaltiona on äärimmäisen iloinen siitä, että komissio on luvannut tehdä direktiiviehdotuksen eh, vielä tulevien kolmen kuukauden sisällä, jotta eh, naisten ja tyttöjen salakuljetus eh, ja pakottaminen prostituutioon saataisiin sekin kitkettyä. Ja tätä työtä voimme tehdä vain yhdessä Tämä on eräänlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Väkivaltaa, joka valitettavasti on arkea kovin monissa perheissä ja väkivaltaa, joka piiloutuu kodin seinien sisäpuolelle, mutta me emme saa sitä hyväksyä, meidän on toimittava. Rouva puheenjohtaja, oli merkittävä askel kohti tasa-arvoa, kun sovimme siitä, että naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisen on oltava yhteistä eurooppalaista työtä. Ja joka tapauksessa nyt olemme vasta lähtökuopissa, koska me olemme valitettavasti eläneet todellisessa väkivallan kulttuurissa satoja ja taas satoja vuosia. Paljon on vielä tehtävää ja nyt kun me yhdessä juhlimme kansainvälistä naisten päivää, meidän on ähm, annettava aikamme ja ponnistelumme tämän merkittävän sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseksi. Siksi yhteistyö parlamentin, jäsenvaltioiden ja komission välillä on aivan äh, ehdottoman välttämätöntä, jotta me pääsisimme tähän yhteiseen tavoitteeseemme kaikkialla Euroopan unionissa. Me voimme vastata tähän haasteeseen vain yhdessä, vain yhdessä ponnistellen ja näin luomme lisää Eurooppaa myös kaikille naisille Euroopassa. Kiitos. Lämpimät kiitokset arvoisa ministeri Aino Almagro. On erittäin hienoa todeta, että Euroopan parlamentti sekä Espanjan puheenjohtajavaltiona neuvosto ja komissio kulkevat tätä tietä yhdessä. Lämpimät kiitokset. Ja nyt on ilo saada toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja rouva Vivian Reding, joka on vastuussa oikeus, perusoikeus ja kansalaisasioista ja myös tasa-arvosta. Lämpimästi tervetuloa arvoissa komission jäsen Reding. Puheenvuoro on nyt teille, olkaa hyvä. Presidents, Minister. Arvoisa puhemies, arvoisa ministeri, arvoisat jäsenet ja hyvät herrat, joitakin täällä talossa heitä on ja meidän pitää erityisesti toivottaa heidät lämpimästi tervetulleeksi, koska me naiset tarvitsemme miehiä ongelmien ratkaisemiseksi. Olen todella iloinen siitä, että olen täällä juhlimassa kanssanne 8. Äh, maaliskuuta ollutta äh, naisten päivää, vaikkakin Tuo päivämäärä oli nyt jo reilu viikko sitten, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska minun mielestäni jokainen päivä on naisten päivä. Ja ainakin sen takia, että jo sadan vuoden ajan ainakin olemme tätä kansainvälistä naistenpäivää juhlistaneet ja olemme päässeet pitkälle, vaikkakin meillä varmasti on vielä paljon matkaa edessämme, erityisesti mitä tulee naisiin kohdistuvan väkivallan juurimiseen, koska tämä osoittaa, että meillä on todella vielä valtava haaste edessämme. Olen todella kiitollinen siitä, että kaikki puolueryhmät ovat tätä asiaa tukeneet parlamentissa. Ja olen myös hyvin kiitollinen siitä, että Espanja puheenjohtajamaana on ottanut johdon käsiinsä ja asettanut naisiin kohdistuvan väkivallan yhdeksi teemoistaan. 5 päivä maaliskuuta puheenjohtaja Barroso ja minä, mies ja nainen, esittelimme yhdessä äh, naisten peruskirjan. Ja tämä on hyvin tärkeä tämä peruskirja. Kysymys ei ole vain poliittisesta julkilausumasta, äh, jonka 27 komissaarin kollegio antaa, vaan kysymys on sitoumuksesta. 27 komission jäsentä sitoutuu toteuttamaan tasa-arvoa kaikissa eri politiikoissa, joita komissio ajaa. Ja tämä on ensimmäinen aivan ennennäkemätön saavutus Euroopan historiassa koska siis koko komissio on tätä peruskirjaa tukenut, niin kaikki komission jäsenet työskentelevät yhdessä, jotta sukupuolikysymykset tulevat näkyviksi ja että ne integroidaan mukaan aivan joka ikiseen politiikkasektoriin tässä perusiirressä on viisi tärkeää toimintalohkoa ja ensimmäinen niistä ensinnäkin on nimeltään arvo, arvokkuus, koskemattomuus ja väkivallattomuus sukupuolikysymyksissä. Mehän tiedämme, että kaikki naisiin kohdistuvan väkivallan muodot uhkaavat ihmisten naisten ja tyttöjen perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. Ja nyt kun meillä on perusoikeuskirja naisille ja tytöille, sehän on myöskin osa omia perussopimuksia, niin meidän täytyy saada se myöskin toimivaksi. Ja kaikkien toimiemme tuomio langetetaan tämän peruskirjan pohjalta. Ja tässä olemme huomanneet, että kun kysymys on väkivallasta, niin kysymys ei ole vain siitä, ketkä tätä Brysselissä Eurooppaa rakentavat, jotka ovat tätä mieltä, vaan olemme tehneet Euroopan laajuisen eurobarometritutkimuksen ja kysyneet kaikilta Euroopan naisilta, ja kyllä, yhtäkään poikkeusta ei ollut kaikki Euroopan naiset ovat sitä mieltä, että väkivalta on ykköskysymys joka täytyy ratkaista. Näin ollen parlamentti on tehnyt hyvän ratkaisun. Väkivalta on poistettava. Olen hyvin iloinen ja kiitollinen siitä, että äh, Rova Svensson, äh, edustaja Svensson on henkilökohtaisesti äh, puhunut omassa perheessään tapahtuneesta väkivallasta ja hän on pyytänyt siteran häntä, että joka hetki elämässä ei pitäisi pelätä läheistä ihmistä, koska syytät, tätä toista, syytät itseäsi siitä, että tällä toisella ihmisellä on valta sinuun. Näin hän sanoi. Ja nyt on hyvin tärkeää, että naiset näistä asioista puhuvat, koska hyvin usein nämä väkivaltakysymykset ovat tabuja. Meidän täytyy nämä tabut kuitenkin rikkoa. Ja äh, haluan todella sanoa kaikille Euroopan naisille, rikkokaa nämä tabut, älkää jääkö yksin, puhukaa tästä, koska tämä väkivalta ei pelkästään rajoitu koteihin, vaan se on hyvin massiivista 5-3 osa eurooppalaisista naisista on joutunut fyysisen väkivallan uhriksi ainakin kerran aikuiselämässään ja yksi nainen kymmenestä on myöskin joutunut kärsimään seksuaalisesta väkivallasta. Olen järkyttynyt, kun huomaan, kuinka naisia kidutetaan esimerkiksi sodissa ja olen iloinen siitä, että aiempi komission jäsen Margot Wallström Wallström on nyt YK erityistehtävissä pitämässä näiden naisten puolia sotatilanteissa. Ja olen todella kauhistunut, kun kuulen, että noin 500 000 naista Euroopassa ovat joutuneet, ovat joutuneet sukupuolielinten silpomisen uhriksi. Tiedätte varmasti, että joka päivä kaikkialla maailmassa 6 000 tyttöä joutuvat kidutuksen uhreiksi Tämä on todella brutaali rikos, raaka, julma rikos. Sitä ei voida hyväksyä, ei Euroopassa eikä missään maailmassa, sillä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei voida millään lailla oikeuttaa, ei kulttuurisin, perinteisin tai uskonnollisin syyn, vaan se on saatava loppumaan piste. Ja senpä takia meidän täytyy yhdistää voimamme, jotta todella saisimme tämän lopetettua. Ja komissio on ilmaissut oman sitoumuksensa eh, tähän asiaan ryhtymiseksi, ja tämä näkyy jo Tukholman ohjelmassa. Siinä korostetaan, että rikosten uhreja on suojeltava, mukaan lukien naispuoliset eh, uhrit ja mukaan lukien he, joiden sukupuolielimiä on silvottu. Cecilia, Cecilia Malmströmin kanssa piakkoin esittelemme toimintasuunnitelman, jonka kautta Tukholman eh, ohjelma toteutetaan konkreettisesti ja uhrien auttaminen on tietystikin hyvin korkealla prioriteettiemme joukossa. Itse asiassa parin päivän kuluessa toteutamaan ensimmäiset lainsäädännölliset toimet rikoslain aikaansaamiseksi, jotta ihmiskauppaan voidaan puuttua, niin että hyvin konkreettisia toimia on tulevien päivien aikana luvassa ja aiomme kehittää myöskin edelleen Daphne-ohjelmaa, joka on jo yli kymmenen vuoden ajan tukenut sellaisia toimia, joilla pyritään lapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa juurimaan ja tukemaan uhreja ja myöskin riskiryhmiä. Tähän mennessä Daphnella on rahoitettu yli 500 hanketta. Huomaatte siis puhemies, että Euroopan komissio, Euroopan unioni on ollut jo aktiivinen tähän mennessä. Daphne-ohjelman puitteissa olemme aloittaneet tutkimuksen haitallisista kulttuurisista perinteistä. Tässä jo äsken puhuttiinkin pakkoavioliitoista ja sukupuolielinten silpomisesta. Ja odotamme tuloksia tästä huhtikuussa. Ja nuo tut- tulokset varmasti auttavat komissiota sitten valmistautumaan toimiin niin sukupuolielinten silpomisen saralla kuin muutoinkin, että todella pyritään lainsäädännön, poliittisten toimien ja käytännön toimien kautta ja kansalaisjärjestöjen avulla auttamaan heitä, jotka ovat tällä tavalla tulleet silvotuiksi ja kärsineet tästä ilmiöstä. Sukupuolielinten sukupuolipohjainen väkivalta todella on saatava loppumaan mukaan lukien tämä silpominen ja käytämme todella rikoslain suomia mahdollisuuksia, kun se on mahdollista. Olette pyytäneet komissiota miettimään, voitaisiinko EU-tasolla harmonisoida lainsäädäntöä, mitä tulee sukupuoliväkivaltaan ja lapsiin kohdistuvan väkivaltaan. Nämä ovat tietysti kaksi eri asiaa. Pienet tytöthän ovat lapsia ja tietysti myöskin pienille pojille valitettavasti tehdään kauheita asioita. Olemme halunneet toteuttaa tutkimuksen, kuinka voitaisiin lainsäädäntöä lainsäädäntöä harmonisoida tältä osin. Arvoisa rouva puheenjohtaja, viime vuoden marraskuussa täällä pyysitte johdonmukaisempaa EU-politiikkaa, jotta voitaisiin kaikkea väkivaltaa pyrkiä torjumaan. Ja aiemmin tässä kuussa neuvosto pyysi komissiota kehittelemään eurooppalaista strategiaa, jolla voitaisiin ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja tässä on vastaukseni. Syyskuussa komissio esittelee laajan kattavan strategiansa, äh, kuinka miesten ja naisten tasa-arvo voitaisiin paremmin taata aina vuoteen 2015 mennessä. Ja tämä strategia pyrkii toteuttamaan konkreettisesti ne periaatteet, jotka tuossa naisten peruskirjassa on mainittu. Ja kysymys on kattavasta puitteistosta, jotta komissio äh, voisi toimia ja äh, naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on erityinen prioriteettialue tässä strategiassa. Arvoisa rouva puheenjohtaja on pyytänyt myöskin komissiota järjestämään äh, korkean tason konferenssin, että saataisiin johdonmukaisempaa politiikkaa kaiken äh, naisiin kohdistuvan väkivallan juurimiseksi. Olen iloinen, kun voin nyt ilmoittaa teille, että järjestämme tämän konferenssin 25. päivä marraskuuta 2010 jotta voidaan juhlistaa naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen päivää. Tällä tavalla komissio osallistuu tähän taisteluun ja myöskin on hyvin tärkeää kuulla eri sidosryhmiä, mukaan lukien kansallisia hallituksia, parlamentteja ja kansalaisyhteiskuntia. Komissio seuraa äh, Euroopan neuvoston neuvotteluja, mitä tulee yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Ja näiden neuvotteluiden tulos varmastikin myös omalta osaltaan äh, tuo hedelmää myöskin meidän työtämme ajatellen. Näin huomaatte, arvoisa rouva puheenjohtaja, että otamme tämän vakavasti, sillä naisiin kohdistuva väkivalta on rikos. Kutsutaan sitä ihan sillä nimellä ja kerrotaan maailmalle, että rikos se on. Jos yhdistymme kaikki ja käytämme tätä slogania, niin varmasti saamme tämän loppumaan. Mutta olen vakuuttunut siitä, että jos todella haluamme saada tämän toteutetuksi, niin todella vain silloin saamme väkivallan loppumaan. Kiitos. Varmt tack Lämpimät kiitokset komission varapuheenjohtaja, komission jäsen Reding, inspiroivasta puheestanne ja yhteistyöstä, jota meillä on tilaisuus jatkaa parlamentin ja komission välillä myös tulevaisuudessa. niin kuin komission jäsen Reding, me kaikki varmasti pidämme tärkeänä niiden kokemusten jakamista, joita kokemuksia muun muassa naisjärjestöillä ja kansalaisjärjestöillä on. Me tarvitsemme kaikki kokemukset ja kaikki, kaiken tiedon voidaksemme tehdä menestyksekästä yhteistyötä. Joten lämpimät kiitokset Espanjan tasa-arvoministeri Aino Almagro ja Lämpimät kiitokset komission varapuheenjohtaja Rouva Reding ja lämpimät kiitokset parlamentin puhemies herra Busek inspiroivista alustuksistanne näin päivän konferenssimme aluksi. Nyt käynnistämme keskustelun, hyvät naiset ja herrat, ja haluaisin muistuttaa teitä seuraavasta seikasta. Jokaisella osallistujalla on paikallaan öö, kaavake, jonka kautta voi pyytää puheenvuoroa. Puheaika on rajattu kahdeksi minuutiksi ja on tärkeää, että olemme solidaarisia ja todella kunnioitamme tätä myönnettyä puheaikaa niin, että saamme tilaisuuden kuulla mahdollisimman monta osallistujaa. Joten pyydän teitä nyt osallistumaan keskusteluun. Täyttäkää se paikallanne oleva kaavake pyytääksenne puheenvuoroa. Ensimmäisenä puhujalistalla on rouva Mitrea Romania senaatista. Olkaa hyvä. Fru Mitrea. Rouva Mitrea. No. Kun odotamme hänen saapumistaan, annamme puheenvuoron rouva Matieralle. Su- suottehan anteeksi. Tämä on aika pitkä puhujalista nyt Paranitar Vetman Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneesta, olkaa hyvä. Puheenvuoron teidän. Ja tämän jälkeen sitten Rova Mitreva. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kaksi kolme kohtaa esittää ja yksi on se, että Iso-Britanniassa – meillä yksi neljästä naisesta kärsii kotiväkivallasta, mutta haluaisin korostaa hieman kulttuurivaikeuksia, joita meillä on, koska Iso-Britanniahan on monikulttuurinen yhteiskunta. Tulen sellaisesta kulttuurista, jossa kotiväkivaltaa pidetään normina ja jossa joskus politiikka Joko poliitikot ja kansalaisyhteiskunta pelkäävät puhua ääneen nimenomaan kulttuurista vaikeuksista, joita, joita nuorilla ihmisillä ja nuorilla naisilla on? Jos yritetään poistaa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ensimmäinen on se, että on varmistettava ensiksi, että saavutamme kaikki naiset, ennen kaikkea sellaisissa yhteisöissä, joissa heillä on hyvin vähän mahdollisuus saada ääntään kuulumaan. Nämä naiset ovat yleensä piilouhreja ja jatkavat tosiaan ja, ja väkivaltaa jatketaan ja jatkavat väkivaltaa puolestaan lapsiin jos voidaan työskennellä niiden naisten kanssa, joista nämä naiset alun perin tulevat, ja työskennellä, voitte työskennellä läheisesti niiden parlamenttien kanssa, niin saisimme parempaa vuorovaikutusta ja sitoumusta näistä maista. Olen itse työskennellyt erittäin uutterasti sellaisten naisten kanssa, jotka ovat olleet väkivallan uhreja yhteisöissämme. Tämä on tosiaan kasvava ongelma, eikä päinvastoin. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Matiera, joka on tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja parlamentissa. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Allora, cari colleghi, sono contenta di aver... Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Rakkaat kollegat, olen todella iloinen siitä, että olen voinut seurata näitä töitä, jonka seurauksena sitten tämä tapahtuma voitu järjestää. Tämä on hyvin tärkeää työtä meille, kun ajatellaan 27 maailman kenties sivistyneitä maata täällä edustamamme. Ja kysymys ei ole pelkästään vain institutionaalisista raportoijista, jotka nyt tuovat oman kortensa kekoon, vaan näin voimme vielä kohdistaa valokeilan maailmassa naisiin ja väkivaltaan, joka heitä uhkaa meidän on kustettava kaikkien näiden fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta kärsivien naisten puolesta. He joutuvat tästä kärsimään täällä Euroopassa kodeissaan. Yksi neljäsosa joutuu kärsimään psyykkisestä väkivallasta ja 10 prosenttia seksuaalisesta väkivallasta puhuttakaan puhumattakaan tietysti vielä siitä lisääntyvästä määrästä naisia, joiden sukupuolielimet silvotaan tai on silvottu. Ja tämä ongelma koskettaa vielä monia pieniä tyttöjäkin. Se, että tämä vuosi olisi naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi todella on tärkeää, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon näitä naisia on, jotka väkivallasta joutuvat kärsimään. Ihmisarvon suojeleminen, jonka Euroopan pitäisi taata, on asia, joka vielä kestää, jonka saavuttaminen kestää kauan. Meidän täytyy päästä eroon kaiken tyyppisestä syrjinnästä, naisiin kohdistuvasta syrjinnästä. Tällä tavalla uskon, että saamme asiat etenemään. Meillähän on kansainvälisiä yleissopimuksia myöskin Euroopan ulkopuolella, joten pohjaltaan naisia täytyy suojella, mutta myöskin naisten täytyy itse taistella. Joskus myöskin lapsiin kohdistuu väkivaltaa ja on tietysti myöskin tiettyjä elämään kohdistuvia oikeuksia eikä alentavan elämään saa ketään pakottaa. On muistettava, että äskettäin on myöskin laadittu useita päätöslauselmia tästä aiheesta, erityisesti päätöslauselma, jossa kysymys on naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen poistamisesta ja toinen päätöslausuma, joka liittyy tasa-arvoon. Nämä ovat todella osa sitä päätöslauselmaa kokoelmaa, joka edustaa ja kokoaa yhteen eri poliittisten ryhmien edustajia, herra Tarabellan ja muut, kaikki, jotka hänen ryhmänsä kuuluvat esimerkiksi, niin että tältä pohjin voimme naisiin kohdistuvaa väkivaltaa torjua. Meidän ei pidä pelkästään toimia ideologisesti, taistella ideologisesti, vaan meillä on myöskin monia aloitteita, joiden pohjalta myöskin kansallista politiikkaa voidaan suunnata oikein. Meidän on suojeltava naisia ja lopuksi haluan vielä sanoa, sanoa, että nyt töiden suunta on selvä, mutta vain yhdessä pystymme toimimaan horisontaalisesti ja solidaarisesti, jotta voisimme todella vielä tämän vuoden aikana päästä tuloksiin. Kiitokset Rova Mätiedä. Ja seuraava puhuja on herra von Sydow Ruotsista. Olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos tästä tärkeästä tilaisuudesta. Haluaisin puhua siitä, josta monet muutkin ovat puhuneet. Siis tämä on erittäin tärkeää, nimenomaan siis ennaltaehkäisevää toiminta väkivallan tor- torjumiseksi. Ruotsin hallitus hyvin varhaisessa vaiheessa kolme vuotta sitten esitti toimintasuunnitelmaa, jossa on 56 eri kohtaa, joiden tarkoituksena on torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Minulla on mukana nämä jos joku on kiinnostunut. Siis mitä tulee oikeusvaltion reaktioon, niin sehän on tietysti erittäin tärkeä. Aivan liian tavallinen reaktio naisiin kohdistuvaan väkivallan ollessa kysymyksessä on se, että siitä ei rangaista. Meidän on saatava aikaan sellaisia uudistuksia, kuten lisää poliiseja, ankarammat rangaistukset. Kaikki nämä ovat tärkeitä myös. Siis oikeus järjestelmämme tehokkuus, poliisin tehokkuus, kaikki tämä on hyvin tärkeää. Ruotsin poliisi on pitänyt tiedotuskampanjan, joka on kohdistettu miehille, jonka tarkoituksena on nimenomaan lisätä ilmoituksia naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Se, että uskalletaan nähdä, uskalletaan ilmoittaa – Haluaisin varoittaa myös sellaista ehdotuksista, että yleisesti vähennettäisiin rangaistusaikaa silloin, kun kysymyksessä on väkivaltarikokset. Siis tämä on sellainen, joka menee päin vastaan suuntaan, jos halutaan vähentää väkivaltaa. Haluaisin kiittää Eva Britt Svenssonia vasemmistopuolueesta äh, siis äh, vasemmistopuolueen Ruotsissa ajatetaan tätä asiaa, koska oikeusvaltion reaktio on erittäin tärkeä. Kiitos. Suuret kiitokset herra von Sydow ja seuraava puhuja on rouva Boskoit Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Dankjewel. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen siitä, mitä ministeriö ja komission jäsen suunnittelevat tekevänsä. Tämä seurantakeskus sekä myös rikosoikeudelliset seuraamukset ovat erittäin tärkeitä asioita. Ja on myös tärkeää, että meillä on Euroopan laajuinen yhteinen toiminta, kun ajatellaan esimerkiksi tätä naisten sukuelinten silpomista. Itse olen ollut aktiivinen naisten silpomisen torjunnassa ja olen erittäin iloinen siitä, että Tästä tulee nyt myös osa politiikkaa, niin kuin Espanjan tasa-arvoministeri tässä totesi. Kun puhutaan määritelmistä, niin esimerkiksi kunniamurha on rangaistava useimmissa maissa, mutta me tarvitsisimme myös tällaisia turvakoteja, joihin naiset voisivat todella paeta saadakseen turvaa. Samoin erittäin tärkeä kysymys on terveydenhuolto ja terveydenhuollon toimet sekä myös turvapaikkakysymykset. Kyse on paljon muustakin kuin vain rangaistuksista, jos haluamme todella tarjota suojelua, kunnollista suojelua näille naisille. Ja täytyy katsoa, mitä eri jäsenvaltiot ovat tehneet ja mitä yhteistyötä voidaan tehdä. Esimerkiksi Turkki on äm, paljon pidemmällä kunniamurhaa asioissa kuin mitä me olemme, joten voimme oppia myös äh, Akiamailta. Kiitos. Kiitokset rouva Boskort ja seuraavaksi rouva Mitreja Romanian senatista. Olkaa hyvä. Sistemul serviciilor sociale publice în domeniul combaterii și prevenirii violenței. Sosiaalisten äh, eh, julkisten palveluiden järjestelmä Romaniassa ei ole kovin järjestäytyminen ja tuen tarjoaminen usein tulee kansalaisyhteiskunnan taholta pitäisi saada parempia paikallistason palveluita uhrien tukemiseksi ja tietysti myöskin väkivallan tekijöiden kanssa sosiaalityöntekijät pyrkivät tekemään perheväkivallan syyt usein liittyvät alkoholiin Romaniassa ja myöskin siihen, että yhteiskunta on yleisesti ottaen väkivaltainen. Tämän valvonta ja parempi kontrollointi niin työpaikoilla kuin kodeissakin on vaikeaa, tästä tarvittaisiin. Ja meillä on sellainen sosiaalipalvelujärjestelmä, jolla näitä ongelmia pyritään juurimaan. Perheväkivallasta on tullut hyvin huolestuttava ilmiö, koska haasteiden määrä jotka juontuvat juuri julkisen järjestyksen häiriöstä, ovat, se on kasvanut. Ja äh, nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, koska yleensähän perheen pitäisi olla rauhallinen äh, rauhan ja hyvin usein uhreina ovat naiset ja lapset. Äh, joskus saattaa olla, että äh, myöskin äh, sitten näillä väkivallan tekijöillä on äh, itsellään huono perhetausta ja sen takia he, se on vaikuttanut heidän persoonallisuuteensa. Ja monta kertaa ihmisillä on takanaan hyvin pitkä kärsimyksen historia ennen kuin he sitten todella pyrkivät asiaa parantamaan. Monta kertaa naiset pyrkivät suojelemaan lapsia ja hyväksymään perheväkivallan, mutta se on täysin väärä asenne. Se vain ruokkii väkivaltaa ja vaikuttaa lapsiin todella haitallisesti ja vaikuttaa myöskin heidän tulevaisuuteensa. Meidän pitäisi pyrkiä ymmärtämään tietysti näiden elämänkumppaneiden aggressiivista luonnetta, mutta se ei millään lailla ratkaise tätä ongelmaa, vaan tietystikin on pyrkiä edistämään toisen osapuolen oman arvon tuntoa ja itsearvostusta. Valitettavasti hyvin usein tätä ilmiötä siedetään ja sen takia se ratkaiseminen on melkein mahdotonta. Romaniassa pyrimme herättämään tietoisuutta asiasta Meillä on useita politiikan toimia, joilla pyritään perheväkivaltaa ratkomaan ja myöskin pyrimme tukemaan uhreja erityispalveluiden kautta. Romania on todella kiinnostunut kuulemaan muiden maiden kokemuksia tältä osin. Osana tätä 10 prosentin naisedustusta Euroopan parlamentissa on, niin täytyy sanoa, että meillähän on todella 10 prosenttia siis naisista parlamentista naisedustajaa. Minä kuulun tähän 10 prosenttiin ja todellakin haluaisin vielä sanoa, että hinta mihin tahansa näiden väkivallantekijöiden mieltä pitäisi pyrkiä muuttamaan ja suojelemaan uhreja ja löytämään lisää äh, menetelmiä, kuinka oikeuksien puolesta voitaisiin äh, paremmin toimia. On hyvin tärkeää, että äh, valistusta ja opetusta annetaan jo koulussa meidän pitäisi pyrkiä siihen, että väkivallasta ja köyhyydestä päästäisiin eroon. Kiitoksia. Seuraavaksi rouva Garcia Perez Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta poliittisina painopistealueina mielestäni on jo merkittävä askel eteenpäin. Kyseessä on äh, ar... Kyseessä on asia, joka valitettavasti on arkipäivää monille naisille, mutta joka on piilotettu kotien seinien sisälle, ne joka on ollut siellä piilossa ja ähm, joka on jäänyt yksin naisten kannettavaksi. Tämä on ollut valtava sosiaalinen kärsimys ja nyt on hyvin tärkeää, että me olemme tietoisia kaikista niistä naisista ja miehistä, joilla on vastuu asioissa. Siis me emme saa nyt menettää hetkeäkään. Meidän täytyy todella toimia, toimia välittömästi. Siksi olen hyvin iloinen siitä, että myös sosiaaliministerit käynnistivät tämän eurooppalaisen naisen kohdistuvan väkivallan torjunnan ohjelman ja on hyvä, että komissio nyt käynnistää työt ja kaikki mahdolliset tarvittavat toimet, joten, jotta tästä strategiasta saadaan todellisuutta ja jotta saadaan parhaiten, parhaat käytännöt vaihtoon, jotta saadaan nähtyä, miten Euroopassa on saatu edistyttyä tässä tämän sosiaalisen vitsauksen suhteen. Ja komissio tekee tärkeää työtä ja minä korostan vielä kerran, että meidän täytyy aloittaa tämä työ nyt. Se on saatava käyntiin kunnolla nyt, koska tuhannet ja taas tuhannet naiset kärsivät joka päivä. Joten meidän on toimittava nyt tässä tärkeässä asiassa. Toistan vielä, että eurooppalainen sukupuolisen väkivaltaan liittyvä strategia sen on oltava muutakin kuin paperia, sen on oltava todellisuutta. Ja aivan varma olen siitä, että Euroopan parlamentin enemmistö antaa tukensa sille, että tästä strategiasta saadaan todellisuutta. Kiitos. Kiitokset Rova Garcia Peres. Ja seuraava puhuja tulee Italian senaatista. Rouva Giamontani, olkaa hyvä. Grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette järjestäneet tämän erittäin tärkeän tilaisuuden. Ja haluaisin sanoa, että Italiassa on äskettäin tehty paljon – olemme ottaneet mukaan yleisen mielipiteen, halunneet tehdä sen tietoiseksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Parlamentti, edustajahuone on ollut mukana ja siellä on esimerkiksi naisten vainoamista, stalkingia, vastustava laki saatu aikaan. Mitä tulee eri priorisointialueisiin? Mitä ihmisiin tulee, niin ihmisiähän, siis 8. maaliskuuta tehtiin aloite, ja kaksi toimittajaa lehdistä tulevat julkaisemaan artikkeleita, mutta sen sijaan, että heillä on mainoksia, niin he tulevat julkaisemaan kuvia naisista, jotka ovat joutuneet väkivallan uhreiksi, hyvin vaikuttavia kuvia, niin että ja kuten puheenjohtaja alussa sanoi, niin meillä on oltava yhteisiä kampanjoita naisten aseman vahvistamiseksi politiikassa, maailmassa, työmarkkinoilla ja niin edelleen. Kysymys väkivallastahan liittyy myös siihen, että kansalliset parlamentit ovat mukana. Täytyy olla jonkunnäköistä synergiaa Euroopan parlamentin kanssa. Kiitos. Kiitoksia Rova ja Montani. Ja seuraava puhuja on Rova Lunacek Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Yes, um, thank you very much. Kiitokset. Aluksi haluaisin osoittaa sanani Espanjan tasa-arvoministerille. Olen itävaltainen edustaja, mutta olen kuitenkin aloittanut tämän työn jo 30 vuoden takaa ja osallistuin tuolloin hyvin äh, tällaiseen tällaisen työhön, jossa pyrittiin luomaan turvapaikka äh, uhreille. Ja haluan kiittää Espanjaa todella tästä työstä. Tämä on hieno asia. Meillä on kolme kysymystä. Erityisesti Espanjalle että te puhuitte tuossa tuollaisesta ilmaisesta puhelimesta. Onko ajatuksena, että se olisi ihmiskaupan uhreiksi joutuville naisille tarkoitusta puhelimesta, joihin he voisivat sitten soittaa. Onhan keskusteltu juuri näiden naisten ähm, parissa keskustelun ihmisten keskuudessa että onko tämä hyvä ajatus ja kuinka se toimisi. Sitten kaksi muuta kysymystä on vielä. Ensinnäkin eräs naisryhmä, ja tämä myöskin osoitettu komission jäsenelle. Eräs naisryhmä monissa maissa joutuu pelkäämään paljon, ja kysymys on äh, lesboista äh, monta kertaa heidän äh, seksuaalinen suuntautumisensa aiheuttaa siihen, että heitä uhataan, he joutuvat kärsimään pelosta työssä tai kotona. Onko jotain Espanjan tai komission taholla mitään aloitetta, jolla voitaisiin pyrkiä auttamaan lesbonaisia, jotta he voisivat elää vaka- vapaasti seksuaalisen suuntautumisensa kanssa. Ja sitten lopuksi vielä kieli. Kieli, jota me käytämme, kaikki nämä kielet tietysti osoittavat, kuinka maskuliinisia yhteiskuntamme, yhteiskuntamme ovat ja mm, miesten hallitsemia. Sen takia olisi hyvin tärkeää että herättää tietoisuutta, että nämä kielet, joita puhumme, niin niiden pitäisi myöskin heijastella paremmin sitä, että 50 prosenttia yhteiskunnasta suunnilleen enemmänkin puhujista on siis naisia. Ja haluaisinkin kysyä, että onko teillä mitäkin osvittaa tältä osin. Kiitos.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 Azt gondolom, hogy amikor a nők elleni erős... Olemme erittäin iloisia voidessamme olla tänään täällä paikalla, mutta ajattelen, että kun käymme keskustelua naisiin kohdistuvasta väkivallasta, se pitäisi jakaa kahteen osaan. Ensiksi on kysymys siitä, kuinka usein julkisessa tilassa keskustellaan kaikesta tästä. Ja toinen kysymys on se, että mikä on lainsäädännön tila. Me lainsäätäjät ehkä olemme tietoisia paremmin tästä, mutta en ole täysin vakuuttunut siitä, että tavalliset ihmiset ovat täysin ajan tasalla. Olen sitä mieltä, että olemme onnistuneet järjestämään erilaisia kampanjoja naisten, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, mutta kysymys on päivittäistaistelusta ja se on tuotava näkyviin viestimissä paremmin, mitä viranomaisiin tulee. Niin tästähän täytyy tulla normi tai tapa, että puhumme tästä ja kun sitten tästä saadaan laki, niin on tehtävä ehdottomasti selväksi, että tässä on kysymys rikoksista. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot joutuvat toimimaan hyvin tiukasti, mitä tähän asiaan tulee. Sen, siis naisten suojelemiseksi on välttämätöntä, että valtiot tekevät kaiken tämän mahdolliseksi. Haluaisin vedota siksi valiokuntaan niin, että se yrittäisi kerätä tietoa, faktatietoa siitä, mikä tilanne on eri jäsenvaltioissa ja minkälaisia rangaistuksia jäsenvaltioissa on. ja Siis mikä lainsäädäntötilanne on tarkalleen jäsenvaltioissa. Kiitos. Seuraavaksi olemme, tai olemme esittäneet kysymyksiä sekä tasa-arvoministerille, Rova Aito Almagrolle ja aivan heti, miten annan hänelle puheenvuoron, mutta ensiksi haluaisin sanoa, että puhujalistalla on vielä useita ja nämä henkilöt tulevat saamaan puheenvuoron seuraavassa osastossa, joten ne, jotka eivät tässä, tähän saakka ole saaneet mahdollisuutta puhua, mutta jotka ovat puhujalistalla, saavat mahdollisuuden puhua seuraavan paneelikeskustelun jälkeisessä keskustelussa. Joten haluaisin seuraavaksi antaa puheenvuoron ministerille Rova Aito Almagrolle. Olkaapa hyvä. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset te kaikista näistä puheenvuoroista ja ehdotuksista. Äh, on hyvä, että kuulemme, mikä tilanne on kussakin maassa ja näin voimme vaihtaa hyviä käytäntöjä ja kokemuksia, koska tämä on aina hyödyllistä. Sitten haluaisin erityisesti ottaa esille erään kysymyksen, joka tuli esille. Ei pelkästään sukupuoliväkivalta lisännyt tietyissä maissa, osa puhujista puhui tästä, vaan myöskin se lisääntyy, kun ajatellaan naisten äh, perinteisen roolin kyseenalaistamista, mutta kun ajatellaan sitten myöskin sitä, kuinka paljon näitä asioita viedään tuomioistuimeen, niin se osoittaa, että kun niitä on enemmän, niin myöskin naiset luottavat instituutioihin ja että myöskin enemmän asioista tiedetään. Epäilemättä varmastikin on hyvin tärkeää ymmärtää, että kysymys on todella todellisesta ongelmasta ja että se koskee kaikkia kansalaisia. Ja Espanjassa meillä on hyväksytty kaiken kattava laki. Tässä ei pelkästään vain tiettyjä toimenpiteitä tai tiettyjä resursseja, vaan äh, eikä kysymys on siitä, että koko järjestelmä ottaisi tämän asian huomioon ja että todella tästä aiheesta, yksityisestä aiheesta tulisi julkinen aihe, jotta sitä käsiteltäisiin julkisesti, koska kysymys ei ole pelkästään vain äh, äh, perhekysymyksestä ja ihmissuhdekysymyksestä, vaan mielestäni koko yhteiskunnan täytyy tästä kastaa, kantaa vastuu. Ja sen takia jatkuvasti on valistettava ja äh, tiedotettava asiasta kuten eilen täällä parlamentissa todettiin, järjestettiin tapaaminen, jossa haluttiin nähdä, mikä on tiedotusvälineiden rooli, kun jaetaan lisää tietoja tämän tyyppisistä kysymyksistä. Ja varmasti myöskin meidän maassamme Espanjassa on ratkaisevalla tavalla pyritty tätä asiaa tekemään julkiseksi kansalaisten keskuudessa – ja koulutuksella on hyvin tärkeää aivan varhaislapsuudesta lähtien tärkeä merkitys, jotta voidaan paremmin ehkäistä sukupuoliväkivaltaa, mutta tietysti on muistettava, että ähm, suuri enemmistö tietystikin tuntee tämän ilmiön juuri tiedotusvälineiden kautta. Eilen puhuttiin siitä, kuinka tiedotetaan, kuinka tietoa annetaan sukupuoliväkivaltakysymyksestä. kysymyksestä ja tämä saattaa tietysti aiheuttaa ihan päinvastaisen vaikutuksenkin. Ei tärkeää ole vain puhua siitä, mitä on tapahtunut, vaan myöskin siitä, miksi on tapahtunut, mitä on taustalla. Asiantuntijat voivat antaa lausuntonsa ja että todella syvällisemmin tätä ilmiötä tutkittaisiin sen syitä ja sen seurauksia ja että tällä tavalla voitaisiin myöskin ottaa esille tämä valtava epätasa-arvo, joka naisten ja miesten välillä on. Ja tietysti tähän vaaditaan myöskin lainsäädäntöä, mutta tärkeää on myöskin muuttaa ajatuksia ja näkemyksiä ja tässä ihan valtava mm, vaikutusmahdollisuus on tiedotusvälineillä, jotta näitä stereotyyppejä voidaan lähteä kitkemään. Ja tämä on todella, todella vaikeata myöskin lainsäädännöllisesti. Ja sitten eräs konkreettinen esimerkki, mitä tässä tuli Itävallasta ja tämän yhden uhri puhelimen äh, perustamisesta. No, äh, itse asiassa äh, tämä on neuvoston päätelmistä peräisin, kun tuolloin neuvosto antoi tämän tehtäväksi eh, komissiolle, niin mielestäni tämän tyyppinen asia voisi todella olla asia, joka voisi ohjata uhrien eh, käyttäytymistä. On muistettava, että he ovat hyvin haavoittuvaisia. Nämä naiset, jotka ovat seksiorjia, eh, voidaan puhua kyllä tämän vuosituhannen orjuudesta ja, e, ja YKkin on tämän asian ottanut esille. Ja kaikissa maissa on oltava toimintasuunnitelmat ja on hienoa, että komissio ottaa tämän asian direktiivin muodossa esille ja ehkä komission jäsen voi nyt tätä minua korjata tässä, mutta kuitenkin huhtikuussa tämä asia on jo esillä ja sen tarkoituksena on todella päästä todellisiin toimiin. Ja kaikkien naisten täytyy todella tuntea olevansa suojeltuja. Myöskin näiden uhrien täytyy tämä voida tuntea ja että pyritään pääsemään eroon mafioista ja kaikista muista verkostoista, jotka käyttävät väärin näitä naisia hyväkseen. Ja kansalaisilla demokraattisissa yhteiskunnissa ei, he eivät voi olla millään lailla tätä orjuutta tukemassa, vaan meidän täytyy hyvin konkreettisesti tämä hiljainen hyväksyntä kansalaisten keskuudessa osoittaa. Meidän täytyy todella pyrkiä ensisijaisesti tietysti näitä uhreja suojelemaan ja toiseksi kitkemään kaikki mafiat ja muut tämän tyyppiset järjestöt pois ja kolmanneksi tietysti herättelemään kansalaisia, etteivät he enää hyväksy tätä asiaa hiljaisesti ja sitten on myöskin, myöskin autettava näitä naisia pakenemaan tästä vaikeasta tilanteesta. Tällä tavalla voimme to- tukea, ei pelkästään institutionaalisesti, vaan myöskin yhteiskunnallisesti. Kiitoksia. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Reding, joka voi vielä esittää omat loppukommenttinsa. Olkaa hyvä komission jäsen. Well, thank you, Madam Chair, and... Kiitos puheenjohtaja. Minun teki suuren vaikutuksen ne yksityiskohdat, joita on esitetty ennen kaikkea kansallisten parlamenttien edustajien taholta. Siis he halusivat näyttää sen, mitä eri kansallisissa kansallisvaltioissa on olemassa jo naisten suojelemiseksi. Tai väkivallan vastaisen taistelun edistämiseksi. Siis juuri sitähän komissiossa olemme tekemässä, eli yritämme koota kaikki ne toimet, joita on jo olemassa, jotta voisimme oppia siitä, mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut. Ja se, että voimme kopioida toisessa jäsenvaltiossa sellaista, mikä on toiminut ja tällä tavalla jättää sitten virheet pois. Siis sitähän täsmälleen olemme kahdessa tutkimuksessa tekemässä. Yhdessä tutkimuksessa, joka koskee eri jäsenvaltioiden äh, lainsäädäntöä ja mahdollisuutta EU-laajuisesta lainsäädännöstä. Se tutkimus julkaistaan syksyllä ja toinen tutkimus sitten koskee haitallisia perinteisiä käytänteitä ja sitä, millä tavalla ne perustuvat kulttuuriin, jota itse kieltäydyn kutsumassa kulttuuriksi, koska rikos on rikos, vaikka se kulttuurin varjolla tehtäisiin. Ja tämä tutkimus julkaistaan huhtikuussa. Ja sitten 25. marraskuuta järjestämme tämän korkean tason konferenssin, jossa keskustelemme siitä, minkälaisia konkreettisia toimia meidän on saatava aikaan. Mielessäni uskon ja olen kuullut monelta teiltäkin jo, että meidän on tämä salaisuus jollain tavalla katkaistava, murskattava. Jos voisimme saada Euroopan laajuisen kampanjan, joka on parhaillaan esimerkiksi menossa, tämä olisi erittäin tärkeä työväline, joka antaisi myös mahdollisuuden kansallisille parlamenteille kansalliseen keskusteluun koska ei riitä, että komissio ja Euroopan parlamentti keskustelevat asiasta Brysselissä, vaan meidän on käännyttävä jäsenvaltioiden puoleen, mentävä niihin ja saatava sieltä apua. Puhuttiin muun muassa lesbonaisista, mitä perusoikeuskirjaan tulee, niin se on hyvin selkeä. Ei ole minkäänlaista syrjintää, olipa mikä tahansa taso kysymyksessä sukupuolitaso, uskontotaso, olipa kysymyksessä mikä taso tahansa, ei ole mitään eroa. Nainen on nainen ja häntä on kunnioitettava katsomatta siihen, mitä hän elää tai mihin hän uskoo. Mitä sitten tulee tähän palvelevaan puhelimeen? Komissio on luonut mahdollisuuden, jotta voitaisiin saada tämä 116 puhelin. Joitakin on jo käynnistettykin. Yksi koskee esimerkiksi kadonneita lapsia, mutta tässä on kysymys hyvin vähäisestä menestyksestä. Me esimerkiksi teemme jäsenvaltio sopimuksen, että tällainen palveleva puhelin saadaan aikaan. Ja jäsenvaltiot eivät kuitenkaan toteuta tätä. Ja jos saadaan tällainen palveleva puhelun, puhelin, joka koskee pahoinpideltyjä naisia, niin silloin sitten kansallisten parlamenttien on harjoitettava lobbaustoimintaa hallituksessa niin, että ei tulla pelkästään Brysseliin ja sanottaa sitten, että hyvä, hyvä, tämä on hyvä asia, vaan että tätä tosiaan seurataan käytännössä, koska ei riitä, että on pelkästään numero, vaan täytyy olla myös infrastruktuuri, joku, joka vastaa kysymykseen ja joku, joka harjoittaa vastaa seurannasta ja joka on yhteydessä poliisiin, uhreihin ja niin edelleen. Siis tämä on monimutkaisempaa kuin se, että sanotaan pelkästään, että tarvitsemme numeron. Ja tässä tosiaan luotan kansallisiin parlamentteihin. Ja jos tällainen puhelin saataisiin aikaan, niin haluan vedota teihin niin, että kootte Euroopan parlamentin edustajat ja kansallisten parlamenttien edustajat niin, että voidaan saada koordinointua toimintaa tällaisen numeron täytäntöön käyttöön ottoon edestä. Haluan kiittää siitä tiedosta, jota olen saanut teiltä ja odotan teiltä kaikilta enemmän niin, että kaiken tämän valmistelevan työn jälkeen eri tasoilla, kansalliset parlamentit mukaan lukien, niin haluaisin, että tulette ja osallistutte 25.11. järjestettävään kokoukseen. Suurkiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet keskustelun ensimmäiseen osaan ja vielä kerran Kiitos tasa-arvoministeri Aidan Magrolle ja komission jäsen Redingille siitä, että olette osallistuneet tähän ensimmäiseen paneelikeskusteluun. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on myös toinen paneelikeskustelu ja siinä on mahdollisuus sitten edustajilla ja osanottajilla ilmoittautua puhujalistalle ja meillä on tuntia kymmenen minuuttia käytössämme niin, että voimme kuulla tosiaan eri jäsenvaltioiden kokemuksista. Ja näin ollen menemme sitten tähän keskustelun toiseen osaan. Ja toivotan tervetulleeksi ensimmäisen puhujan tässä toisessa osu- osiossa. Minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi Rova Ines Alberdi, joka on toimitusjohtaja, Unifemin te- toimitusjohtaja, eli YK naisten kehitysrahaston toimitusjohtaja. Lämpimästi tervetuloa Euroopan parlamenttiin ja puheenvuoro on teillä. Olkaapa hyvä. Buenos días. Hyvää päivää kaikille. Olen todella iloinen siinä, että voin tulla tänne parlamentin mm, äh, juhlistamaan naisten kansainvälistä päivää 15 vuotta sitten hän myöskin työstimme tuon Pekingin toimintasuunnitelman. Haluaisin kiittää Jertsi Busekia, parlamentin puhemiestä, sekä Eva Britt Svenssonia, joka on naisten ja tasa-arvoasiain valiokunnan puheenjohtaja. Äh, heitä siitä, että kiitän, että he tämä ovat tilaisuuden ovat järjestäneet ja haluaisin myöskin kiittää esittää tasa-arvoministerimme Viviana Ainoa Espanjasta sekä myöskin Vivian Redingiä varapuheenjohtajaa ja Euroopan Ähm, oikeus- ja perusoikeuksista vastaava komission jäsentä 15 vuotta sitten Pekingissä ja 10 vuotta sitten äh, annettiin äh, vuosituhan äh, tuhan julistus. Ja nyt meidän todella täytyy miettiä, kuinka olemme edistyneet naisten aseman parantamisessa. 18,6 prosenttia koko maailman parlamenttipaikoista on naisilla. Myöskin ensi asteen koulutuksessa. Entistä enemmän on naisia ja lapsia ja myöskin naiset ovat entistä enemmän mukana työelämässä kaikkialla maailmassa. Kuitenkin meillä on vain viisi vuotta ennen kuin uudistetaan äh, vuosituhannen kehitystavoitteet ja meillä on vielä paljon työtä edessämme äh, naisista vain, neljä, vain yksi neljästä ovat edustettu, vain yksi neljästä oikeuslaitoksessa on naisia ja kaksi kolmasosaa naistyöntekijöistä kehitysmaissa ovat hyvin haavoittuvissa työpaikoissa ja kaiken kaikkiaan myöskin naisten palkat ovat alhaisempia, kun niitä verrataan miesten palkkoihin. Ja miljoonat naiset ja tytöt joutuvat kärsimään väkivallasta joskus ihan arki päiväisessä elämässään Ihmisi, naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen, joka on nyt tämän päivän teema, osoittaa, että olemme päässeet kuitenkin jo varsin pitkälle. 126 maata on ratifioinut seda sopimuksen Sen mukaanhan hallitusten on tarkoitus ehkäistä, torjua ja rangaista kun kysymys on naisiin ja tyttöihin kohdistuvasta väkivallasta. Ja todella Tämä vastuun ottaminen on hyväksytty kaiken korkeammalla tasolla YKssa. YK on pääsihteerin kampanjalla UNETE tulee mukaan kampanjaan naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Ja kymmenen vuotta sitten myöskin turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslausuman 1325 naisista, rauhasta ja turvallisuudesta sekä päätöslausuman 1820, jossa puhutaan äh, naisiin kohdistuvasta äh, seksuaalisesta väkivallasta äh, konfliktitilanteessa ja tarkoituksena on todella lopettaa se, että näitä väkivallan tekijöitä ei rangaista. Kuitenkin naiset edelleen ovat pois näistä rauhanprosesseista. Vain alle 10 prosenttia suunnilleen näihin osallistuvista, näihin neuvotteluun osallistuvista henkilöistä on naisia. Ja Kuitenkin äh, seksuaalinen väkivalta konfliktitilanteissa on historiallisella tasollaan ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää on panna toimeen ja myöskin vastata tuloksista tässä prosessissa. Haluan äh, kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se on halunnut ottaa tämän äh, jatkuvan ongelman esille ja haluan erityisesti kiittää Rova Eva Britt Svenssonia asian esillä pitämisestä. Viime vuonna, kun tuettiin Unifemin sano ei väkivallalle, joka kohdistuu kohdistuu naisen Euroopan parlamentti hyväksyi julkilausuman, jossa vaadittiin nollatoleranssin vuotta. Ja tämä on selkeä osoitus poliittisen, poliittisesta tahdosta aloittaa tämän asian käsitteleminen, käsitteleminen todella julkisuudessa. Ja tässä kampanjassa sano ei tarkoituksena on helpottaa ja myöskin luoda vastuullisuutta niistä aloitteista, joita henkilöt, hallitukset ja kansalaisyhteiskunta toteuttavat sukupuoliväkivallan kitkemiseksi. Kysymys on myöskin, siis kyse on tähän tule mukaan UNETE-kampanjaan liittyvästä äh, lisäkampanjasta. Ja viime vuonnahan jo äh, marraskuussa oli saatu yli 200 000 erilaista äh, toimenpiteitä toteutetuksi ja tämä todella ylitti kaikki odotuksemme tämän kampanjan suhteen, koska odotimme vain 100 000 tämän vuoden aikana yli 190 maan kansalaiset ovat käyttäneet tätä, tämän kampanjan nettisivua äh, edistääkseen ja äh, edistääkseen tämän asian käsittelemistä ja äh, myöskin tietojen levittämistä ja yli noin 200 äh, yhteiskunnallista järjestöä on, muuttu, on tullut mukaan tähän kampanjaan tänä vuonna ja 69 hallitusta mukaan lukien 30 hallitusten ja valtioiden päämiestä sekä yli 700 parlamentaarikkoa eri maista on myöskin halunnut osallistua tähän kampanjaan. Ja jotkut ovat jo ottaneet käyttöön tarpeellisia toimenpiteitä. Esimerkiksi on vedetty varaamat pois SEDAV-sopimuksesta, on myös liitytty tähän vapaaehtoiseen protokollaan ja myöskin sukupuoliväkivalta toimenpiteitä on pyritty rahoittamaan kansallisella tasolla ja auttamaan niin poliisia kuin oikeuslaitostakin tuen lisäämiseksi. Tänä vuonna toivon, että saadaan uusi sysäys täys, jotta todella nämä sitoumukset saadaan toteutetuksi käytännössä päätösaseman kautta, että saataisiin paljon pysyvämpi prosessi mm, tasa-arvon ja naisten voimaannuttamisen toteuttamiseksi YK puitteissa. Ja hyvin tärkeänä tavoitteena on yleiskokouksessa hyväksytty päätöslauselma sen vahvistaa se, että koko tämä järjestelmä pyrkii pitämään huolta siitä, että sitoumukset todella toteutuvat käytännössä ja että tältä osin voidaan jäsenvaltioita myöskin tukea YK varapääsihteeristö on halunnut luoda myöskin uuden elimen, joka todella käsittelee näitä ongelmia äh, ja että saataisiin lisää näkyvyyttä ja lisää voimaa myöskin tälle ilmiölle ja sen edistämiselle YK sisällä, koska tällä hetkellä meillä ei vielä ole riittävästi äh, innovatiivisia aloitteita tämän äh, uuden tasa-arvoyksikön kautta. Toivon mukaan saadaan myöskin systemaattisempaa tukea eri maiden tukipyynnöille kun nyt tämä elin luodaan, niin siihen liittyvät myöskin aikaisemmat tasa-arvo yksiköt Osagi, DAV, Unifem ja Instrav. Ja tässä uudessa elimessä voidaan tällä tavalla sitten yhdessä lähteä analysoimaan ja työskentelemään hyvin käytännönläheisesti ja luomaan normeja, jolla tasa-arvoa saadaan edistettyä ja jotta todella siitä saataisiin varsinainen moottori, joka ajaa naisten oikeuksia sekä sitä, että tasa-arvokysymykset otetaan mukaan kaikkiin YK-järjestelmiin. Tämän uuden ylimen tarkoituksena on taata myöskin se, että, EU, että YK-järjestelmissä otetaan huomioon se, kuinka järjestelmä tuottaa hedelmää aina valvonnan seuraamisen ja tiedon levittämisen kautta. Tämän äh, haasteen vastaanottamiseksi on hyvin tärkeää, että pyritään suuntaamaan äh, toimia jo olemassa olevan tiedon ja kokemusten kautta äh, ja käyttämällä hyväksi jo olemassa olevia verkostoja sillä ensimmäinen naisten asia käsittelevä maailmanlaajuinen konferenssi järjestettiin vuonna 1975 Meksikossa. Jo pitkä matka on siis tultu ja kaikkea on jo järjestetty. Tämä hyvin selkeä mandaatti pyrkii siihen, että pyritään saamaan aikaan todellisia tuloksia ja kantamaan vastuuta, mutta tämä toteutuu vain, jos meillä on riittävät resurssit. Pekingin toimintasuunnitelmassa pyydettiin kaikista lähteistä lisää resursseja toimeenpanoa varten, mutta tietysti nämä neljä jo olemassa olevaa elintä ovat omalta osaltaan todenneet, että resursseja ei ole olemassa. Tämä on ollut jatkuva ongelma. Nämä äh, varat ovat edustaneet vain pientä murtoosaa kaikista niistä varoista, joita muilla YK-elimillä on ollut käytössään. Ja naisryhmät ovat jo alusta lähtien pyrkineet siihen, että tämä uusi yksikkö todella saisi tuhannen miljoonan dollarin budjetin vuosittain ja tietysti sitä pitäisi pyrkiä sitten myöskin äh, vähittäin, äh, vähitellen äh, lisäämään vuositasolla. Kysymys on todella suuresta haasteesta, mutta uskon, että varmasti tätä kautta voimme saada parempia tuloksia, kun ajatellaan toimeenpanemista ja vastuunkantoa on hyvin, on mahdollista nähdä, kuinka paljon varoja puuttuu tästä työstä, jos ajatellaan äh, sitä, mitä YK rahasto taannoin äh, asiasta raportoi. Kysymys on äh, rahastosta, joka antaa rahaa tällaisiin sukupuoliväkivaltahankkeisiin ja se myös hallinnoi Unifemia YK järjestelmän sisällä. Sen luomisesta lähtien tämä rahasto on ollut avainmekanismi, jolla on pyritty tukemaan naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan kitkemisen strategian tukemista ja se myös siis myöntää varoja tiettyihin aloitteisiin. Viime vuonna tämä rahasto sai 23,6 miljoonaa dollaria ähm, ja se äh, on jakanut niistä jo osan tukina eri ohjelmille ja äh, ensimmäisestä on jo tehty varsin hyvin avoin ja kilpailukykyinen ja, analy- ja, ja perinpohjainen analyysi. No, ähm, tämä äh, rahasto on saanut jo tänä vuonna enemmän rahoja kuin vuonna 2008 ja enemmän kuin vuonna 2007, koska silloin vain saatiin 15 miljoonaa ja toisaalta myöskin tukipyynnöt ovat kasvaneet 2009 vuonna rahastolta rahasto sai 1643 avunpyyntöä kaiken kaikkiaan Tämä on arvoltaan 857 miljoonaa dollaria. Ja kuten nyt tuossa kerroin, niin vain meillä on käytössämme siis 23,6 miljoonaa dollaria. Kun tämä raportti esiteltiin, niin halusin erityisesti korostaa sitä, että meidän pitäisi saada vielä 100 miljoonaa dollaria vuosittain tätä rahastoa ajatellen vuoteen 2015 mennessä. Tämä on siis tavoite, 100 miljoonaa dollaria, ja tämä liittyy pääsihteerin kampanjaan. Ja tarkoituksena on saada mukaan kaikki sektorit ja UNIFEM onkin jo liittynyt yhteen Clean Through Global Initiativein kanssa. Tarkoituksena on koota yhdessä varoja vuonna 2009 tehdyn toimintasitoumuksen pohjalta. YK rahasto ei ole suinkaan ainoa mekanismi, johon UNIFEM voi tukeutua naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Tässä vielä puheeni aikana haluaisin hyvin lyhyesti mainita joitakin sellaisia aloitteita, jotka ovat tulleet esille, kun nyt viime viikkojen aikana olemme tuota Pegin plus 15 tarkastelleet. Ensinnäkin, vaikka tietysti kaikkein tärkein haaste on, että toteutetaan käytännössä poliittiset sitoumukset, niin äh, hyvin vähän on sellaisia poliittisia, äh, poliittisia ja ammatillisia tahoja, jotka helposti pääsisivät näihin maailmanlaajuisiin tietoihin niistä tehokkaista toimista, joita on naisiin ja, mie- naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Ja tähän ongelmaan vastaamiseksi UNIFEM onkin perustanut tällaisen virtuaalisen tietokeskuksen, johon kootaan tietoja äh, ja äh, päivän kohtaisia kokemuksia kaikkialta maailmasta ja tämän kehdoksen kautta tarkoitus on parantaa laatua, optimoida paremmin tulokset ja myöskin parantaa tehokkuutta, mitä tulee investointiin ja niistä saatavaan tuottoon. Mukana on varsin paljon tietoa Äh, erilaisista käytännöistä, käytännöistä, joita on äh, toteutettu ja äh, tarkoituksena on todella saada liikkeelle eh, naiset, eh, kansalaisjärjestöhallitukset sekä myöskin koko YK-järjestelmä. Samanaikaisesti UNIFEM on myöskin lanseeramassa tällaista turvallisten kaupunkien ohjelmaa, jossa tarkoituksena on pyrkiä fokusoimaan kaikki eh, toiminta siihen, että myöskin kaupunkiympäristöissä voitaisiin pyrkiä vähentämään seksuaalista häirintää ja seksuaalista väkivaltaa Meillä on jo kokemuksia latinalaisesta Amerikasta ja niiden pohjalta olemme pyrkineet sitten tätä asiaa levittämään muihinkin maailman kaupunkeihin. Tämän ohjelman puitteissa pyritään herättelemään paikallis- ja keskustason tahoja ja analysoimaan erilaisia käytännönläheisiä turvallisuutta lisääviä keinoja ja tietysti saamaan entistä enemmän turvallisuutta näihin kaupunkiin ympäristöihin. Samanaikaisesti pyrimme pääsemään myöskin parempaan yhteistyöhön yksityissektorin kanssa ja erityisesti on muistettava, että tietysti äh, on hyvä puolustaa myöskin naisten asemaa korkeissa äh, yksityisyrityksiin liittyvissä äh, tehtävissä naisia on varsin vähän edelleen johtavissa toimissa, mutta olemme kuitenkin saaneet tehdyksi tutkimuksen, jonka mukaan on todettu, että yksityisellä sektorilla myös jo toteutetut tasa-arvo-ohjelmat ovat tuottaneet hedelmää ja toivon mukaan tätä pyritään levittämään vielä laajemmalle, koska varmasti tätä kautta myöskin bisnes sujuu paremmin. Toisin sanoen myös yritysmaailmassa nyt on saatu tietoa siitä, että sukupuolten tasa-arvo edistää myöskin elinkeinoelämää. Viime viikolla YK on puitteissa UNIFEM aloitti työn, jonka tarkoituksena on antaa seitsemän konkreettista toimenpidettä yritysten käyttöön, jolla he voivat naisten asemaa parantaa. Ja todella kysymys on siitä, että että harjoitetaan nollatoleranssia kaiken naisiin kohdistuvan väkivallan puitteissa niin työ kuin myöskin yksityiselämässä ja että pyritään kaikki häirinnän ja väkivallan muodot kun ne kohdistuvat naisiin niin työpaikalla poistamaan. Lopuksi haluaisin vielä palata siihen, mitä Rova Britt Svensson sanoi Peking plus 15 ähm, tiimolta järjestetyssä tilanteessa tilanteessa viime viikolla. On hyvin tärkeää, että politi- poliitikot äh, ovat mukana naisten oikeuksien vahvistamisessa ja pyrkivät poistamaan naisiin kohdistuvan väkivallan naisten oikeuksien valiokunnan puheenjohtajana olen voinut todeta, että olemme saaneet aikaan muutoksen. Naisiin kohdistuva väkivalta on hyvin tärkeä poliittinen teema EU-tasolla. Näin hän sanoi. Ja tämä on juuri se, mihin me pyrimme tällä sano ei tule mukaan kampanjalla. Ja toivon mukaan ensi vuonna Äh, kun juhlistamme kansainvälistä naistenpäivää, voisin kertoa, että todella on päästy siihen, että poliittiset sitoumukset ja kansalaistoimet ovat tehneet mahdolliseksi sen, että naiset ja lapset, äh, tytöt kaikkialla maailmalla ovat voineet elää maailmassa, jossa he eivät joudu kärsimään väkivaltaa. Kiitos. Suuret kiitokset, rouva Alberdi. Nyt toivotan tervetulleeksi seuraavan puhujan, joka on äh, Martin Karbovski, bulgarialainen toimittaja. Olkaa hyvä. Puheenvuoro on teidän. Аз съм Мартин Карбовски, работи 15 години разследваща журналистика в България. Благодаря, госпожо Свенсън. Olen Martin Garbovski ja olen ollut tutkija, toimittaja 15 vuotta Bulgariassa. Kiitos Rova Svensson ja kiitos puhemies Busekille myös tästä kutsusta. On erittäin hyvä, että meidän eurooppalaiset valtiomme ovat erilaisia tässä eurooppalaisessa megavaltiossa, mutta me olemme myös erilaisia omassa kurjuudessammekin. Puhutaan, täällä puhutaan väkivallasta. Minun maassani puhutaan henkiin jäämisestä, selviytymisestä, eikä suinkaan suinkaan kampanjoista. Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa maissa samoin. Joka neljäs nainen joutuu väkivallan uhriksi. Bulgariassa tilastojen mukaan tilanne on sama. En kuitenkaan usko tätä. En usko, että yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Bulgariassa – väkivallan uhriksi joutuneet naisten lukumäärä on sama. Bulgariassa tämä lukumäärä on aivan erilainen. Haluaisin puhua siitä käytänteestä, joka on erittäin huono ja paha Bulgariassa. Valitettavasti Bulgariassa olemme tosiaan tämän megavaltion näiden vääränlaisten toimien harjoittaja. Tässä on kysymys siitä, että naisia, naiset joutuvat tällaisen happohyökkäyksen uhreiksi. Tässä ei ole kysymys pelkästään onnettomuuksista, vaan on kysymys sellaisesta epidemiasta, joka on vuosikausia jo kasvanut. Ei ole kysymys pelkästään naisista, jotka kärsivät, eikä pelkästään ole kysymys vähemmistön edustajista, jotka kärsivät, siis vähemmistöthän eivät ole samanlaisia kuin muissa Euroopan osissa. On kysymys opiskelijoista, supermarkettien kassoista, sairaanhoitajista, lääkäreistä. 24 tapahtumaa on ollut Bulgariassa, jossa naisiin, naisten päälle on heitetty happoa viimeisen kymmenen, viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana. Siis tässä on kysymys tällaista macho-käyttäytymisestä. Tietysti naiset säilyvät hengissä tällaisen hyökkäyksen jälkeen, mutta eivät ole täysin elossa enää tällaisen välikohtauksen jälkeen. Tällaista tapahtuu muuallakin. Pakistanissa samoin, yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa tietoa tästä. Romaniassa on pari tapausta, Bulgariassa 24 on olemassa myös miehiä, jotka joutuvat tällaisten happohyökkäysten kohteeksi. On kysymys kostotoimista, joita ei voida hyväksyä. On ainoastaan yksi tuomio olemassa. Siis kysymys on henkilöstä, joka tilasi tällaisen rikoksen – ja yleensä tässä on takana aina henkilö, joka tilaa rikoksen ja sitten rikoksen tekijä on toinen henkilö ja valtio on tässä aivan avuton. Minusta on uskomatonta, että ei ole tehokkaampia tuomioita, koska nämähän ovat tietysti sellaisia ongelmia, jotka me olemme perineet vanhasta kommunistijärjestelmästä. Mutta mitä naisiin tulee, naisiin kohdistuva väkivalta, sitä pidetään osana perhesuhteita. Sellaisissakin tapauksissa, kun on, joissa naisin, naisten päälle on naisia on ruiskutettu hapolla. Yhteiskunta käy, kohtelee tai käsittelee tätä perheongelmana, siis sellaisena, joka kuuluu perheeseen. Emme tiedä missä määrin valtiomme voisi puuttua asioihin. Ranskassa esimerkiksi keskustellaan parhaillaan laista tai lakiehdotuksesta, jonka mukaan ei ehkä enää olisi oikeus läimäyttää lastaan, jos lapset eivät käyttäydy kunnolla. Bulgariassa tilanne on aivan toisenlainen. Psykologit ajattelevat, että tavallisesti tällaisen kauhean rikoksen uhrit ovat naisia, koska nämä kauheat teot, niiden tarkoituksena on naisen kauneuden tuhoaminen. Heitä halutaan Meidät halutaan pelästyttää kuluneen kolmen vuoden aikana on ollut enemmän tapauksia kuin tavallisesti. Nyt pääministerimme Boiko Borisov on luvannut ryhtyä tarpeellisiin toimiin. Hän lupasi, että tällaisten rikosten tekijät joutuisivat elinkautiseen vankeuteen, mutta prosessi on kuitenkin erittäin hidas. On olemassa sellaisia Euroopan osia, joissa naisiin kohdistuva väkivalta, sitä aina katsotaan sormien läpi, koska sitä pidetään normaalina perheessä. Bulgariassa tämä on sääntö, eikä tämä koskaan tule muuttumaan. Aika kuluu, mutta mikään ei muutu. Ja aika, joka kuluu, kun keskustelemme kaikesta tästä, sitä kutsutaan elämäksemme, eliniäksemme. Meillä on mediakampanja, olen toimittaja, en voi tehdä enempää. Mukanani täällä on nainen, joka oli tällaisen äh, happohyökkäyksen uhri – Viisi muutakin naista halusi tulla tänne kanssani, mutta heidän on ensin käytävä leikkauksessa. He haluavat, tai siis he pyrkivät saamaan kasvonsa hoidetuiksi, koska ihmiset suihkuttavat happoa heidän kasvoilleen. En aio kertoa teille, missä tämä mukana tullut nainen istuu tänään. Hän on täällä salissa jossain. Ei ole yhtään ainutta bulgarilaista toimittajaa, joka ei olisi kirjoittanut juttua tai kerännyt aineistoa näistä kammottavista rikoksista. Mutta eri toimielimet kuitenkin ei, kuitenkaan eivät välitä tästä. Siis tässä puhutaan tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä. Tällä naisella ei ole hiuksia, tukkaa lainkaan. Hänellä on vain yksi silmä. Hänen rintojaan tuskin voi tunnistaa. Siis tämä on se fyysinen vamma. En halua teille osoittaa, missä tämä nainen istuu koska meidän pitäisi pikemminkin osoittaa näitä rikoksen tekijöitä, ei suinkaan uhreja. Nainen, joka on täällä kanssamme tänään, tuskin koskaan poistuu kotoaan, koska hänen miehensä jatkuvasti uhkaa häntä. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa käytettävissä, mutta haluaisin sanoa, että uskon, että meidän tarkoitusperämme – tulevat muuntumaan konkreettiseksi toiminnaksi. Jos vanga nainen, joka on kanssamme tänään, uskaltaa antaa haastattelun, hän tulee silloin kärsimään. Koska Bulgariassa näiden rikosten tekijät normaalisti teeskentelevät olevansa uhreja – vain yksi minuutti vielä. Minä olen koonnut kuluneina vuosina rekisterin. Meillä on 75 lasta Bulgariassa, jotka ovat kuolleet hoidossa. Monet lapsetkin joutuvat väkivallan uhreiksi. Valtio ei tee mikään, mitään. Nimeni on Martin Garbovski. Kiitos siitä, että kuuntelitte minua. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron herra Morten Scherumille, joka on EUn perusoikeusviraston johtaja. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin seminaarimme. Puheenvuoron teidän, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin ensiksi kiittää Euroopan parlamentin valiokuntaa, naisten oikeuksien ja tasa-arvovaliokuntaa tämän tärkeän konferenssin järjestämisestä aihees, aiheena miesten väki, nai, väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Se, että kaikki väkivaltaa otetaan lukuun, niin on arvioitu, että 45 prosenttia kaikista naisista Euroopassa on joutunut jonkunnäköisen miesten väkivallan kohteeksi elinaikanaan. Ja on arvioitu myös, että tämä kotiväkivallan vuosittainen kustannus Euroopan unionissa voisi olla 12-20 miljardin euroa se, mikä on kuitenkin selvää, on, että nämä väärin, tämä väärinkäyttö on tunnustettava ja niitä on käsiteltävä miesten naisiin kohdistamana väkivaltana, koska kysymys on naisista. Naisiin kohdistuva väkivalta estää naisia esimerkiksi etenemästä julkisessa ja yksityiselämässä. Siis kaikella sen miesten väkivalta, joka kohdistuu naisiin, on rikkomus naisten perusoikeuksia vastaan, kuten esimerkiksi ihmisarvo, fyysinen ja psyykkinen integriteetti, oikeus elämään ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Kaikki tämä on ilmeistä. Miten voimme sitten käsitellä tätä perusoikeusrikkeenä ja minkälaista edistystä on saatu aikaan tähän päivään saakka Euroopan unionissa? Ensiksi miesten ja naisten välinen tasa-arvo on perusoikeus, joka on nykyään vahvistettu perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa, joka on nykyään juridisesti Lissabonin sopimuksen myötä sitova. Mitä tulee epätasa-arvoon työssä, e, epätä, e, eriarvoinen palkka ja niin edelleen, nämä ovat kaikki olleet keskiössä, kun on haluttu edistää tasa-arvoa. Ja tosiaan kaikki tämä tietysti korostaa naisten altistunutta asemaa miesten väkivallalle. Se, että ollaan, samalla, on samanveroiset mahdollisuudet työmarkkinoilla, tämä antaa mahdollisuuden naisille olla itsenäisiä ja aktiivisia työmarkkinoilla. Tässä tietysti tasa-arvolla voi olla positiivinen merkitys silloin, kun he haluavat irtautua tällaisista haitallisista suhteista. Se, että käsitellään tasa epä, eriarvoisuutta perusoikeutena. Tällä tavalla voimme auttaa ymmärtämyksessä ja toiminnassa miesten naisiin kohdistumaa väkivaltaa vastaan. Tässä ei ole pelkästään kys, on kuitenkin selvää, että sukupuoli ei ole, sitä ei ole valtavirtaistettu ihmisoikeusagendaan Euroopan unionissa. On kysymys esimerkiksi rasismista, haluaisin, että ajattelisitte yhtä ainutta esimerkkitapausta. Jos esimerkiksi työnanta, työntekijä, joka on vähemmistötaustainen, saa 15-20 prosenttia alhaisempaa palkkaa kuin joku, joka tekee aivan samaa työtä, mutta jolla ei ole vähemmistötaustaa. Me, me hyvin nopeasti puhuisimme rasismista. Mutta jos nainen ansaitsee vähemmän kuin mies samanlaisesta, täsmälleen samasta työstä, me usein selvitämme tämän eron viittaamalla tekijöihin, kuten äitiys ja osa-aikatyömallit ja muut tällaiset. Ja tässä tapauksessa emme tunnista niitä todellisia esteitä ja syrjiviä toimenpiteitä, joita naisil, nais, joihin naiset törmäävät työmarkkinoilla. Meidän on hyvin kriittisesti mietittävä sitä, että olemmeko saamassa aikaan tosiaan merkittävää edistystä, mitä tulee perusoikeuksien rikkomiseen ja naisiin kaikilla eri tavoilla. Minkälaista edistystä on kuitenkin voitu saada aikaan silloin, kun kysymys on miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta? Puheenjohtaja 1990-luvulla komissio ja parlamentti tunnustivat erityisen ongelman, joka on nimenomaan miesten naisiin kohdistama väkivalta. Mutta jos katsotaan EU 27, näemme tänään eräänlaisen tilkkutäkin, jossa on erilaisia oikeudellisia sääntöjä ja vastauksia, mitä tulee tähän erityisalaan. Tämä tilanne on eräänlaisten arpajaisten tulosta, jossa se tuki ja tunnustus, jota naiset saavat uhreina, on usein heijastumaa siitä maasta, alueesta tai kaupungista, jossa he sattuvat elämään. Mitä tämä selvästi sanoo on se, että miesten naisiin kohdistama väkivaltaa, sitä ei oteta tarpeeksi vakavasti perusoikeusrikkomuksena kautta kautta EUn, ja että naiset Euroopassa eivät hyödy yhtäläistä suojasta miesten vä- harjoittamaa väkivaltaa kohtaan. Jos katsotaan kaikkea tätä niin, ja joitakin parlamentin äskeisiä aloitteita, ne ovat tietysti tärkeitä, koska ne yrittävät ratkaista EUn laajuisia ongelmia. Esimerkiksi tässä mainitsen päätöslauselman maaliskuuta 2009, jossa on kysymys sukuelinten silpomisesta ja sen vastaisesta toiminnasta ja marraskuun 2009 päätöslauselma, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan torjumisesta, joka kattaa kaikenlaisen väkivallan. Kun kuuntelimme Espanjan puheenjohtajaa, siis on kysymys siitä, että proaktiivisesti yritetään käsitellä tätä väkivaltaa ja tätä voi, tästä toiminnasta heitä voidaan ainoastaan kiittää virasto myös mielenkiinnolla toteaa puheenjohtajamaan ehdottamaan direktiivin, jossa on kysymys eurooppalaisesta suojajärjestelmästä. Ja silloin kun uhrit esimerkiksi siirtyvät EU-ssa e maasta toiseen – on kysymys myös EUn laajuisesta auttavasta puhelimesta, josta kuulimme aikaisemmin, ja samalla myös seurantakeskuksesta, jossa seurattaisiin sukupuolen perustuvaa väkivaltaa. Kaikki tämä tietysti merkittäisi, merkitsisi, olisi hyvin merkittävää, mitä tulee uhrien tukemiseen ja tunnustamiseen. Mitä tilanteen parantamiseen tulee yleisesti ottaen – niin samalla meidän pitäisi ottaa huomioon yleisemmin näiden uhrien tilanne. Tukholman ohjelma itsessään on myös ottanut käyttöön uhrikeskeisemmän kielen sellaisella alueella, jolla tavallisesti on laiminlyöty uhrien tilanne silloin, kun puhutaan äh, rikoksen torjumista, jotta voitaisiin paremmin ymmärtää ja paremmin vastata tähän ongelmaan, joka on miesten naisiin kohdistuma väkivalta. Politiikan tekijöiden täytyy joka ikisellä tasolla voida päästä käsiksi tämän ilmiön laajuutta koskevaan tietoon. Jotkut jäsenvaltiot kokoavat tietoa, mutta ei ole EU-laajuista tietoa kuitenkaan naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tässä on kysymys rakenteellisesta tekijästä kaikissa jäsenvaltioissa, kuten olemme usealta eri puhujalta kuulleet, ja siksi tätä pitäisi myös käsitellä EU-tasolla yhteiseurooppalaisena lähestymistapana niin, että voisimme tällä tavalla saada vertailukelpoista tietoa tämän sietämättömän ilmiön hoitamiseksi. Ja tässä tietysti perusoikeusvirastolla on myös oma tehtävänsä siis tämä Viinissä toimiva virasto vastaa parlamentin päätöslausumaan vuodelta 2009, jossa kehotettiin virastoa kokoamaan vertailukelpoista tilastotietoa kaikenlaista syrjimisestä ja samalla myös vertailukelpoista tietoa naisiin kohdistuvasta väkivallasta Euroopan unionissa sukupuoli on yksi niistä elementeistä, joka tosiaan heijastuu sen työssä, ennen kaikkea mitä tulee perusoikeuksiin. Virasto toimii muun muassa sellaisilla aloilla kuin lasten ihmiskauppalapsilla, etniset vähemmistöt, homoseksuaalisten syrjintä ja niin edelleen. Ja nämä alueet tosiaan korostavat sitä, että naisten oikeutta, oikeuksia, mitä perusoikeuksiin tulee, usein ne komplementoidaan. Ja se usein kysymys on etnisyydestä, homoseksuaalisuudesta, sosiaalista syrjäytymistä ja niin edelleen. Äskettäin julkaisimme Euroopan unionin vähemmistö- ja syrjintätutkimuksen niin kutsutun EU-midiksen, jossa haastateltiin yli 23 000 ihmistä jotka kuuluivat etniseen vähemmistöön tai jolla oli siirtolaistausta EU-ssa. Tässä koottiin arvokasta tietoa sellaista naisista, jotka kokivat syrjintää jokapäiväisessä elämässään samalla. Tämän uraurtavan hankkeen menestys tarkoitti sitä, että virasto sai hyvin tärkeää kokemusta EUn laajassa tutkimuksessa koskien ihmisoikeuksia, ja tätä todella tarvittiin. Tämän perusteella, ja tämähän oli ensimmäinen EU-ssa, jossa saatiin aikaan vertailukelpoista tilastotietoa vähemmistöistä, virasto aikoo käynnistää ensimmäisen EUn laajan tutkimuksen äh, miesten naisiin kohdistamasta väkivallasta vuonna 2001 ja vuonna 2010 meillä on jo pilottihanke. Aiomme tuottaa sellaisia ilmaisimia, jotka ovat vertailukelpoisia 27 jäsenvaltiossa siitä, kuinka laajasti ja minkälaista luonteeltaan on miesten naisiin kohdistama väkivalta. Saamme tällä tavalla hyvin arvokasta ja paljon tarvittua tietoa Euroopan toimielimille ja jäsenvaltioille. Tämä tulee antamaan niille mahdollisuuden käsitellä tehokkaammin miesten naisiin kohdistamaa väkivaltaa. Joten, rouva puheenjohtaja, jos katson taaksepäin, niin on paljon EU-ssa saatu aikaan jäsenvaltiossa saatu aikaan edistystä, mitä tulee miesten ja naisten tasa-arvoon, mutta siitä, sen perusteella, mitä, olemme, mitä tiedämme ja mitä olemme kuulleet, on ilmi, ilmeistä, että meillä on paljon tehtävää vielä. Mukaan lukien naisiin kohdistuva väkivalta. Ja lopuksi haluan vielä korostaa sitä, että meillä kaikilla on velvollisuus hoitaa tämä asia, eli lopettaa naisiin kohdistuva väkivalta ja meidän virastomme tulee toimimaan täysin tämän edestä tulevaisuudessa. Kiitos. Lämpimät kiitokset kaikille alustajillemme tästä toisesta keskustelukierroksesta, joka nyt on käynnistymässä heidän alustustensa jälkeen ja haluan muistuttaa konferenssin osallistujia, että teillä on mahdollisuus pyytää puheenvuoroa, päästä puhujalistalle, joten jos joku haluaa puheenvuoron, niin täyttäkää ystävällisesti teille toimitettu kaavake ja toimittakaa se meille, niin pääsette puhujalistalle. Ensimmäinen puhuja keskustelun toisella kierroksella on rouva Sinclair, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam President. Uh, thank you very... Kiitokset, uh, kiitokset tämän päivän keskustelusta. On hyvin tärkeää, että uh, nämä tilaisuudet käytetään tämän asian edistämiseksi. Tämä on hyvin uh, liikuttavaa, mitä herra Karbovski sanoi, ja uskon, että monet muutkin puheet ovat olleet hyvin tunteita nostattavia. Erityisesti kun ajatellaan sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa, niin se on otettava huomioon ja on muistettava, että se loukkaa naisten ihmisoikeuksia. Kysymys on rikoksesta. Nyt erityisesti haluan vedota YK ja kaikkiin valtioihin, jotta nyt pyritään kitkemään tämä yhteiskunnasta ja infrastruktuureista. On toivottavaa, että tämä esimerkki leviäisi kautta maailman. Ja haluan puhua myöskin tämän väkivallan uhreista. Heidän täytyisi saada rohkeutta sanoa ei viranomaisten tuelle. Nämä asiat on otettava vakavasti on ryhdyttävä toimiin ja toivon mukaan myöskin nuorille pyritään suuntaamaan valistusta tulevaisuutta ajatellen. Varmasti kaikki olemme täällä samaa mieltä siitä, että väkivaltaa ei koskaan voida hyväksyä ja yksi neljästä aikuisesta naisesta todella on ollut väkivallan uhri tilastojen mukaisesti. Haluan antaa esimerkin omalta kohdaltani 12. tammikuuta 2005. Minut iskettiin maahan, kuusi miestä tekivät sen ja minua raahattiin maassa, potkittiin ja riippumaton lääkärin raportti totesi, että minulla oli 21 ruhjetta, jotka johtuivat tästä käsittelystä. Ja mistä tämä tapahtui? Tämä tapahtui työpaikallani Euroopan parlamentissa Strasburgissa. Ja mitä parlamentin viranomaiset tälle asialle sitten tekivät? Eivät mitään. Ja edelleen minun on tultava työpaikalleni, arvoisa puheenjohtaja, ja tavattava, äh, kohdattava nämä tapahtumat. Meidän on puhuttava täällä. On hienoa, että saarataan ihmisille, mutta meidän täytyy myöskin käsitellä näitä asioita täällä Euroopan parlamentin sisällä. Eh. Kiitoksia Rova Sinclair. Seuraava puhuja on Euroopan neuvoston parlamentaarisen ähm, kokouksen edustaja Rouva Quintanella, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minulle on suuri ilo saada puhua teille Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen edustajana. Nyt ö, avaamme toivon tien tuhansille ja taas tuhansille naisille, jotka kärsivät meihin kohdistuvasta väkivallasta. On tärkeää, että Euroopan unioni, YK ja myös Euroopan neuvosto tekevät tätä työtä yhdessä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Jo vuosia olemme olleet tietoisia naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta ja nyt olemme valmistelemassa yleissopimusta, jonka pohjalta halutaan suojella naisia, joihin kohdistuu väkivaltaa niin kotona kuin muuallakin. Ja <clears throat> tässä kevään 2011 loppuun mennessä tämä yleissopimus saadaan valmiiksi uhrien äh, suojelu, äh, väkivallan äh, tekijöiden rankaiseminen sekä naisten ja miesten välinen tasa-arvon edistäminen ovat keskeisiä kysymyksiä. Ja Euroopan neuvosto pyytää nyt koko Euroopan sitoutumista tähän tärkeään työhön. Vastikään hän asiaa on paneuduttu muun muassa Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa sekä 47 jäsenvaltioiden parlamentissa. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä lakeja ja saatava, aikaan, tai saatava kerättyä luotettavaa tilasto tietoa. Tätä tämä yleissopimus vaatii. Vain näin voidaan tehokkaasti torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja näin, rouva puheenjohtaja, haluan onnitella Euroopan neuvoston nimissä teitä ja myös Espanjan tasa-arvoministeriä, Espanjan hallitusta, puheenjohtaja, valtiota siitä, että olette antaneet merkittävän impulssin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Olemme erittäin iloisia teidän aloitteestanne ja tulemme erittäin suurella mielenkiinnolla seuraamaan Euroopan unionin toteuttamia hankkeita jotka osittain nyt liittyvät myös Lissabonin sopimuksen voimaan Meidän on yhdistettävä voimamme ja korotettava äänemme Eh, meidän on välttämättä lopetettava naisiin kohdistuva väkivalta. Meidän on oltava päättäväisiä ja meidän on annettava tukemme niin lakien muuttamiselle kuin ajattelutavankin muuttamiselle. Tätä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista on tehtävä kaikkein tor- korkeimmalla tasolla niin Euroopan unionissa kuin Euroopan neuvostossakin. Ja näin me annamme teille kaiken tuemme ja teemme todella Euroopan neuvoston piirissä tulevan yleissopimuksemme suhteen äh, kovasti töitä itsekin. Olemme hyvin päättäväisiä mm, tässä työssämme ja haluamme myös jatkaa vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, jotta voimme yhdistää voimamme ja kerta kaikkiaan lopullisesti lopettaa naisiin kohdistuvan väkivallan. Tämä on meidän kaikkien yhteinen tehtävä. Tämä me, me olemme kaikki yhtä sitoutuneita sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Kiitos ova puheenjohtaja. Eh. Lämpimät kiitokset eh, Rouva Kintania. Ja myös eh, minä odotan kovasti yhteistyötä Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen ja Euroopan parlamentin välillä. Seuraava puhuja on Rouva Thompson Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Very pleased by... Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen puheenjohtajavaltio Espanjan aloitteesta, joka koskee tämän seurantakeskuksen perustamista ja 116 palvelevaa puhelinta. Ja ennen kaikkea mitä tulee Espanjan lainsäädäntöön, ja sehän voi olla tällainen malli parhaista toimintatavoista kaikille jäsenvaltioille. Mutta haluaisin kiinnittää huomion erityiseen naisryhmään, joka on väkivallan uhri täällä parlamentissa pari vuotta sitten hyväksyimme mietinnön, joka koskee siirtolaisnaisten asemaa Euroopassa. Ja sanoimme, että kaikkein haavoittuvin ryhmä Euroopassa on siirtolaisnaiset ja myös Espanjan ministeriö teki tilastoa, siis siitä, mitkä ryhmät Euro- Espanjassa ovat altistuneimpia väkivallalle ja silloin selvisi, että nimenomaan vähemmistöön kuuluvat ryhmät, eh, siirtolaistaustaiset ryhmät olivat enemmän alttiita kuin Espanjan alkuperäisväestö. Mitä tulee sitten eri ryhmiin yhdistyneessä kuningaskunnassa, siellähän jotkut naiset ovat alttiimpia väkivallalle kuin muut. Meillä on uusi ilmiö, jo, Siis tällaiset postimyyntimorsiammet, esimerkiksi naiset näissä turvakodeissa ovat usein ulkomailta tuotuja naisia, jotka eivät ole naimisissa omaa kansallisuuttaan edust- e, omaan kansallisuutensa kuuluvien miesten kanssa, vaan siis on nähtävissä, he ovat naimisissa brittimiesten kanssa Tanskassa samoin tanskalaisten miesten kanssa ja he ovat täysin tässä laiminlyötyjä ja kun he esimerkiksi kääntyvät poliisin puoleen, he usein he on vaarassa, että heidät karkotetaan, koska heidän oleskelulupansa perustuu avioliittoon. Ja mielestäni on korkea aika, että me saamme aikaan yhteiseurooppalaisen direktiivin naisiin kohdistuvasta väkivallasta, jossa on mukana myös näiden uhrien suojelu ja että saamme yhtäläiset standardit Euroopassa uhrien suojelemiseksi ja yhtäläiset standardit myös, mitä tulee tekijöiden rankais, rankaisemiseen, koska minun teki hyvin syvän vaikutuksen tämä Bulgarian esimerkki. Ja kysymykseni on, miksi tämä aviomies ei ole vankilassa. Kiitos. Kiitokset, Rova Thompson. Seuraava puhuja on tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja Rova Mokanshotel, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensiksi haluan kiittää teitä lämpimästi tästä aloitteesta tämän päivän keskustelun järjestämiseksi. Tämä tuo esille konkreettisia tapauksia ja uskon, että tässä taistelussa, jossa olemme yhdessä, huomataan, että tarpeen on aina puhua konkreettisista tosielämän tapahtumista. Ja äh, kyse on siis taistelusta ja tietysti sitä tehdään lainsäädännöllisin toimin ja koordinoinnin kautta, tilastojen kautta, kun niitä saadaan eri jäsenvaltioista. Ja äh, luodaan myöskin johdonmukaista rikosoikeutta, jotta osoitettaisiin kaikelle kansalle, että kysymys on todella vakavasta asiasta, vahvasta tahdosta, joka 27 jäsenvaltiolla on, että kukaan ei voi tältä tahdolta päästä pakoon. Ja tietysti siinä tarvitaan parlamentin, komission ja neuvoston koordinointia. Erityisesti haluaisin kiinnittää huomionne kahteen seikkaan, jotka itse olen menneisyydessäni nähnyt aivan kenttäolosuhteissa. Ensimmäinen ongelma liittyy siihen, että työskentelemme yhdessä, jotta naiset voisivat puhua vapaasti. Naisuhrit tuntevat itsensä syyllisiksi ja heidän on hyvin vaikeata puhua väkivallasta, jonka uhriksi he ovat joutuneet. He pelkäävät sitä, että heitä osoitetaan sormella, että heidän lähipiirinsä äh, hyljeksii heitä, he pelkäävät itseään. Ja tämä on varmasti hyvin tärkeä ongelma, joka meidän pitäisi kaikkien ottaa esille, koska tilastot eivät auta mitään, jos naiset eivät opi puhumaan äh, väkivallasta, kertomaan, koska muutoin aina puhumme asioiden vierestä Tämä on hyvin suuri ongelma. On totta, että tuollainen yhteinen palvelupuhelin voi auttaa, mutta se ei missään tapauksessa ole ainoa apukeino ja uskon, että meillä on tässä hyvin vaikea työkenttä edessämme. Sitten työ. Toinen seikka, johon haluaisin puuttua. Ei voida odottaa vain, että naiset joutuvat väkivallan uhreiksi, jotta he siitä sitten puhuisivat, vaan on mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo puhuttava asiasta nuorille. Joku puhui nuorista tytöistä, minä puhun lapsista, koska olen omassa ammatillisessa elämässäni nähnyt, että 11-vuotiaat lapset jo ymmärtävät, mitä tieto voi tehdä, kun he ovat sitten olleet pari vuotta äh, aggression uhreina. Ja senpä takia on kerrottava, että he ymmärtävät, mitä on väkivalta, mikä on normaalia ja mikä ei ole normaalia, koska väkivallan tekijät sanovat aina, kun he väkivaltaa harjoittavat, että kaikki tämä on aivan tavallista, mutta tätä ei voida hyväksyä. Ja tästä syystä hyvin varhaisessa vaiheessa kouluissa lasten täytyy saada tietää, mitä väkivalta on, mitä he itse voivat että he itse voivat sen asian antaa ilmi. Tämä on hyvin tärkeä asia mielestäni. Ei voida aina odottaa, että naiset jo kypsessä iässä, jotka joutuvat väkivallan uhreiksi, ovat joutuneet väkivallan uhreiksi, että he puhuvat, vaan meidän täytyy todella tarttua toimeen aikaisessa vaiheessa. Sitten meidän täytyy olla tietoisia kaikkien erästä seikasta. Teemme paljon työtä ja täällä parlamentissa teidän puheenjohtajuutenne myötä. Olemme olleet hyvin ahkeria, mutta meidän on oltava myöskin tietoisia siitä, että ihmisoikeuksien edistäminen ja naisten oikeuksien edistäminen ja naisen aseman edistäminen yhteiskunnassa ei ole lineaarinen prosessi. Jossain, jossakin historian vaiheessa naisilla on ollut tärkeä arvostettu rooli yhteiskunnassamme ja sitten taas on menty taaksepäin. Tämä tarkoittaa, että koskaan ei voida pitää asioita itsestäänselvinä ja saavutettuina ja tietysti voidaan varmasti perustaa kaikenlaisia seurantakeskuksia, mutta kaikkein tärkeintä on sen, että me kaikki pysymme hyvin tarkkaavaisina ja valppaina joka päivä. Kiitoksia, Rova Moran On aivan erinomainen johtopäätös todeta, että mitään ei ole kiven kirjoitettu. Kyllä, asioita voi muuttaa. Ja meidän on muistettava tämä. Me voimme saada aikaan muutoksen. Seuraava puhuja on hänkin Euroopan parlamentista. Rouva Gurmai, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Haluaisin eh, toivottaa minäkin puolestani tervetulleeksi kaikki seminaariosallistujat, erityisesti unkarilaiset kollegani – ja minulla on täällä paikalla myös vierailijaryhmä 25 unkarilaista, jotka käsittelevät juuri näitä aiheita päivittäin. Ja on hienoa, että myös rouva varapuheenjohtaja Jaukon paikalla. On äärimmäisen tärkeää, että meidän valiokunnallamme on edistyksellinen puheenjohtaja, rohkea puheenjohtaja. Kyse on aiheesta, joka on ollut piilossa ja siksi meidän on saatava se pois piilostaan. Belgian, Espanjan ja Unkarin aloite on siksi hyvin tärkeä ja pääministeri Zapaterohan täällä Euroopan parlamentissa totesi, että naisiin kohdistuvan väkivallan torjuminen on Espanjan puheenjohtajakauden painopistealueita. Ja olen hyvin ylpeä siitä, että unkarilaisena olen myös Trion jäsen. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös Rova Albertin. Tässä ihan vastikään järjestimme valtuuskuntamatkan New Yorkiin ja meillä oli tilaisuus tavata tuolla – ja on tärkeää, että meillä on myös kylliksi varoja tälle toiminnalle, sillä nyt meidän mittamme alkaa olla täynnä. Se, että naisjärjestöt eivät saa rahoitusta, on suuri ongelma. Ja siksikin katson, että tämä kertomus tai mietintö, jonka kollegamme Romeva Rueda esittelee, on äärimmäisen tärkeää me haluamme todella lopettaa naisiin kohdistuvan väkivallan ja toivon, että pian saamme myös voimaan direktiivin, johon liittyvät työt Espanjan puheenjohtaja kaudellaan on nyt käynnistänyt. Ja minä, to, toki me tarvitsemme tätä 116 numeroa, mutta myös muita numeroja. Eikö yleinen hätänumero 112 voi, voitaisiin liittää tähän, sillä kyse on todellisesta hädästä – ja muistuttaisin myös, että Kaadisin julistuksessa siinäkin puhuttiin naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisesta ja olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä on aivan keskeinen asia. Ja on tärkeää, että tässä salissa on paikalla paitsi naisia, myös miehiä tänään, sillä minä olen vakuuttunut siitä, että me tarvitsemme miehiä tässä taistelussa kumppaneinamme ja miesten täytyy ymmärtää, että heidän roolinsa on tärkeä. Siis nämä tiedothan ovat todella järkyttäviä. Olemme kuulleet, että niin monet naiset joutuvat ähm, perheväkivallan uhriksi ja että kustannukset ovat miljardeja. Kyllä nämä rahat voitaisiin käyttää paljon järkevämminkin, jos mahdollista. Usein äh, naiset kärsivät suuresti ja lainaisin tässä kollegaani. Hän kertoi, että Euroopan parlamentin jäsen, hän itse brutaalisti pahoinpideltiin täällä Euroopan parlamentissa. Tämähän on aivan järkyttävää. Mutta jos meidän toimemme ovat pelkkää paperia ja jos lait jäävät vain paperille, niin tästä ei ole mitään hyötyä. Ajatellaan palkkakuilua. Sama palkka samasta työstä. Tätäkin, äh, tästäkin on jo sovittu paperilla, mutta konkreettisesti tämä ei todellakaan ole toteutunut. Ja jos se ei toteudu, niin pitkällehän tässä ei pötkitä. Valiokuntamme on todella tehtävä jotain. Ja myös rova Redingin on tehtävä kaikkensa sen puolesta, että ähm, suuri yleisö saa tästä aiheesta tietoa. Tästä yksityisestä ongelmasta on todella tehtävä julkinen ongelma. Me emme saa vaieta. Olemme kuulleet tästä paljon, kyllä, hyvä niin. On tärkeää, että puhumme asiasta ja on tärkeää, että myös ajattelutapaa muutetaan. Myöskään rangaistusten merkitystä ei mielestäni tule väheksyä. Olen äh, sitä mieltä, että naisen kohdistuvan väkivaltaan liittyviä rangaistuksia tulisi todella koventaa. Ja mitä tähän hätänumeroon tulee, on tärkeää, että näistä tiedotetaan, jotta ihmiset todella tietävät, kenen puoleen kääntyä. Haluan todella kiittää puheenjohtaja valtio Espanjaa aktiivisuudesta tässä asiassa ja toivon, että myös komission jäsen nyt on kuullut viestimme. Me tarvitsemme direktiivin vielä tällä lainsäädäntökaudella. Jos tämä ongelma koskee joka viidettä naista, yhtä naista viidestä, niin kyseessä on todellinen prioriteetti ja uskon, että Euroopan toimielimet voivat tehdä yhteistyötä. Kiitos. Kiitoksia Rouva Kurmai ja seuraava puhuja on eh, Kreikan parlamentin edustaja eh, Rouva eh, Siaose, olkaa hyvä. Kirja Proedre, kirjas ja kalimera. Hyvää päivää kaikille. Hyvä puheenjohtaja, kollegani Rova Kolia valiokunnasta ja me haluamme tosiaan kiittää teitä mahdollisuudesta osallistua näin tärkeään konferenssiin. Siis on kysymys naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tätähän aihetta on käsitelty jo usein naisten oikeusvaliokunnassa, joka on esittänyt koko joukon päätelmiä. Voimme tietysti välittää teille nämä tämän kokouksen lopussa. 8.3. järjestettiin Kreikan parlamentissa suuri konferenssi, jossa oli mukana kaikki e- Kreikan naisjärjestöt. Kreikassa oikeusministeri ministeriö on vastuussa ja ihmisoikeusministeriö on vastuussa naisten ja miesten tasa-arvosta. Ja vuoden 2009 lopussa se esitti toimintaohjelman, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan torjumista tulevina vuosina, on ennen kaikkea kysymys ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja myös institutionaalisten puitteiden vahvistamisesta – on saatu aikaan hyvin kattava toimintasuunnitelma naisten hyväksi ja myös väkivallan torjumiseksi sekä kansallisesti että alueellisesti. On myös olemassa vertikaalista ja horisontaalista toimintaa. Esimerkiksi on olemassa vihreä numero SOS, joka toimii 24 tuntia vuorokaudessa. Ja myös äh, tällainen tiedotus- ja ehkäisykampanja, jossa järjestetään seminaareja, konferensseja, informaation välitystä, viestinten välityksellä ja niin edelleen, muun muassa tv ja muualla. On kysymys myös siitä, että meillä on koko joukko erilaisia konsulttikeskuksia ja 12 turvakotia, vastaanottokeskusta Kreikan eri alueilla kansan, kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ensimmäistä kertaa Kreikassa on tällainen toimintasuunnitelma naisten väkival- naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi. Ja tämän rahoituksen, ja rahoituksen avulla varmasti voidaan saada aikaan tämä toimintasuunnitelma tai panna se täytäntöön. Toimivaltainen ministeri, aikoo vahvistaa institutionaalisia puitteita, joissa voidaan torjua kaikenlaista naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja muun muassa on kysymys rikoslain uudistamisesta, on kysymys esimerkiksi raiskauksista, ihmiskaupasta, naiskaupasta. Ja se on yksi priorisointi ja halutaan myös Euroopan neuvoston 2005 vuoden päätöslauselma ratifioida – Osallistumme myös Euroopan neuvostossa sellaiseen valiokuntaan, jossa käsitellään kotiväkivaltaa, avioliittoväkivaltaa. On kysymys kaikista sellaista väkivallasta, joka kohdistetaan naisiin perinteellisesti. Lopuksi haluaisin e, e, esittää teille herra Katiferas e, asianomaisen ministerin tervehdys hän on valmis tekemään syvää yhteistyötä kanssamme. Lähden Brysselistä hyvin myönteisin tunteen, koska sosiaalityöntekijänä 20 vuoden aikana olen kohdannut hyvin monia ongelmia, muun muassa avioliitossa. Ja komission jäsen sanoi, että jos me työskentelemme kaikki yhdessä, niin voimme tällä tavalla pysäyttää lopettaa tämän naisiin kohdistuvan väkivallan. Kiitos. Lämpimät kiitokset ja seuraava puhuja on Euroopan parlamentin jäsen, valiokuntamme varapuheenjohtaja Jouva Rova Jorokka, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Uh, haluaisin puhua englanniksi. Ähm, jos nyt sopii, niin haluaisin kiittää tästä tämänpäiväisestä puheenvuorosta ja haluaisin muistuttaa siitä, johon olemme palanneet jatkuvasti, kun tämä kriisi nyt on puhjennut, siis valiokunnassa, mistä olemme käsitelleet, tällä käsitelleet erityisesti ne naisryhmät, jotka ovat moninaisesti syrjittyjä ja joihin kriisi paljon vaikuttaa ja hyvin useinhan kyse on vanhempien ikäluokkien naisista, naisista, jotka ovat kärsineet orpoudesta tai joilla on vammoja. Kun ajatellaan näitä talouskysymyksiä perheissä vielä tämän raskaan elämän lisäksi, niin uskon, että varmasti antropologina, kun olen jo 15 vuotta tätä työtä tehnyt, niin voin sanoa, että tämä perheen psyykkinen puoli heikkenee niin voimakkaasti, että se luo paljon enemmän mahdollisuuksia väkivallalle kuin aikaisemmin. Antropologiset tutkimukset selvästi tämän osoittavat erityisesti romaaniperheissä. Senpä takia Euroopan parlamentin romania koskevassa päätöslausumassa puhuttiin paternalistisesta asenteesta perheissä ja myöskin miesten dominoinnista, mutta on myöskin muistettava, että perheessä kurjuutta voi synnyttää syrjäytyminen ja köyhyys ja toisaalta myöskin varmasti myöskin lama vaikuttaa miesten ja naisten työnjakoon, koska se törmää tietysti siihen, että naisilla kenties on enemmän mahdollisuuksia työ elämässä ja toisaalta taas on sitten perinteiset mallit niin, että pelkään pahoin, että tuo väkivallan lähde kahdentuu näiden tekijöiden myötä. Ja puhun tästä nyt sen takia, että jos ajatellaan uutta tiekarttaa, niin tuella tuellanne haluaisin, että tämä moninkertainen äh, äh, syrjäytyminen voitaisiin ottaa siinä entistä paremmin huomioon ja että siihen puututtaisiin A on tietysti hyvin tärkeä tekijä, mutta on muistettava, että kysymys ei ole pelkästään etnisestä toimin, etnisestä taustasta, vaan monasti nämä ryhmät otetaan ikään kuin syntipukiksi. Ja Romania kohtaan on sellaista ennakkoluuloa, että he ovat väkivaltaisempia kuin muut, mutta meidän on kuitenkin paremmin tiedettävä, mitä yhteisöissämme tapahtuu. Tämä ei päde pelkästään vain romaniyhteisön Unkarissa, kolmannes väestöstä elää köyhyydessä ja vain yksi kolmannes heistä on romaaneja tästä väestöstä, niin että tämä ei johdu etnisestä tausta, taustasta, mutta olisi mielenkiintoista tietysti ottaa esille oikeat luvut. Sitten eh, tämä viime vuotinen ele parlamentin taholta, mitä tulee sukupuolielinten silpomiseen. Tältä osin haluaisimme, että toinenkin asia otettaisiin esille. Romaani äh, naisiahan kaikkialla Euroopassa pakkosteriloidaan niin, että tämä on toinen asia, joka olisi hyvä ottaa tältä osin esille. Viimeisimmät tapaukset ovat osoittaneet, että ainakin vuodelta 2004 meillä on tietoja, niin monet naisjärjestöt valittavat, että näitä käytäntöjä edelleen kenties on olemassa. Viime vuosinakin niitä on havaittu ja sen takia olisi hyvin mukavaa, jos te tukisitte tätä työtämme tältä osin myös. Kiitos. Kiitokset Rova Jerokka. Seuraava puhuja on Euroopan parlamentin edustaja Rova Blinkievets, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää siitä, että olette järjestäneet tämän konferenssin. Ja ennen kaikkea mahdollisuudesta kansallisten parlamenttien edustajille osallistua tähän konferenssiin, koska meidän täytyy yhdistää todella voimamme niin, että voimme taistella väkivaltaa vastaan. Politi- poliitikot, kansalaisjärjestöt, ja viestimet, kaikki joutuvat yhdistämään voimansa. Ja jos kaiken teemme tämän te, teemme kaiken tämän yksin, niin silloin väkivalta voittaa, emmekä me. Herra Karbovski sanoi, että valtio ei pysty ratkaisemaan väkivaltaongelmaa. Ja olen voinut todeta, että valtiolla ei ole oikeutta olla tekemättä mitään. Ja mikä sitten totuus on? Totuus on se, että 27 jäsenvaltiossa tapahtuu erilaisia asioita. Onko meillä sellaisia asiantuntijoita, jotka voisivat esimerkiksi eritellä tai tunnistaa erilaisia väkivallan muotoja. Ei, meillä ei ole asiantuntijoita onko sitten uhreille olemassa suojaa? Ei. Monet instituutiot sanovat, että heillä ei ole rahoitusta tällaiseen. Ne, jotka syyllistyvät väkivaltaan, rangaistaanko heitä? Oikeudenmukaisesti ei välttämättä, ja olen samaa mieltä bulgarilaistoimittajan kanssa, että hyvin usein lainvalvojat sanovat, että tässä on kysymys kotiväkivallasta tai koti, kodin piirissä tapahtuvasta kodin piirissä ilmeisestä ristiriidasta ja se on siellä ratkaistava. Mitä kotiväkivaltaan tulee, niin miksi emme ole saaneet aikaan mitään? Siksi, että poliitikot eivät ole ymmärtäneet, mitä kotiväkivalta on, ja eikä se ole edes heidän mielestään ongelma. Ja yhteiskunta valitettavasti yhä sietää väkivaltaa, kun esimerkiksi väkivallan kohteeksi joutunut nainen kääntyy viestinten puoleen ja sanoo, että en enää kestä tätä, koska hän terrorisoi minua jatkuvasti, mitä minun pitäisi tehdä, niin joku toinen sanoisi ehkä, että miksi hän valittaa, koska hänen miehensä ansaitsee rahaa, elättää perheen ja kuitenkin hän valittaa. Tämä merkitsee sitä, että yhteiskunta hyväksyy tällä vuosisadalla väkivallan. Joten minun on oltava samaa mieltä bulgarilaistoimittajan kanssa siitä, että joskus valtio on avuton väkivallan edessä ja se tarkoittaa sitä, että meidän on ryhdyttävä välittömästi toimiin, koska sanat eivät enää riitä, kuten parlamentin puhemies sanoi haluaisin sanoa, että tuen Euroopan parlamentin jäseniä sanomalla, että meidän pitäisi alkaa harkita direktiiviä, joka koskisi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja tänä vuonna, eli välittömästi, kiitos. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro on Kroatian parlamentista – ja Rouva Jekovic, olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja Kroatian valtuuskunnan puolesta haluan kiittää teitä tästä mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun. Me kaikki samaa mieltä siitä, että naisiin kohdistuva väkivallan kitkeminen on poliittista tahtoa vaativa prosessi. Yksi tärkeimmistä askelista, joka osoittaisi, että poliittista tahtoa on, olisi varmasti se, että luotaisiin hyvä, laadukas eh, lainsäädäntöpuitteisto. Ja me olemme tuohon eh, ensimmäisen askeleeseen nyt päätyneet eh, päässeet Kroatiassa viimeisten viiden vuoden aikana olemme hyväksyneet useita strategioita ja säädöksiä, kuten esimerkiksi vaikkapa suojelu, perheväkivallalta ja kansallinen strategia, jolla pyritään edistämään tasa-arvoa ja myöskin kansallinen strategia perheväkivallalta suojelemiseksi ja myöskin pöytäkirja väkivallan tekijöiden vangitsemiseksi. Kun ajatellaan sitten kansainvälisiä sitoumuksia, niin ratifioinnin jälkeenhän niistäkin on tullut tärkeä osa meidän lainsäädäntöämme. Ei tietenkään riitä, että on hyvää lainsäädäntöä. Väkivallan juuriminen on prosessi, joka vaatii pitkän aikavälin työtä ja monien tekijöiden instituutioiden on oltava siinä mukana eri sektoreilta. Tämä myöskin tietysti vaatii sosiaali- ja sosiaaliturvasektorin uudistamista myöskin otettava huomioon paremmin uhrien oikeudet sekä terveyteen liittyvät kysymykset. Me olemme nyt edistyneet varsin paljon kaikilla näillä sektoreilla, mutta rehellisesti on sanottava myöskin, että paljon työtä on vielä edessä. Näiden hyvien lainsäädäntöparannusten ohella on edistytty myöskin kansalaisten tietoisuuden herättämisessä, mitä tulee perheväkivaltaan Kroatiassa. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, erityisesti kun ajatellaan ennaltaehkäisyä. Euroopan neuvoston kampanjaan olemme myöskin osallistuneet sekä myöskin parlamenttien väliseen kampanjaan olemme halunneet myöskin osallistua. Viime vuonna tasa-arvo. Valiokuntamme parlamentissa järjesti pyöreän pöydän keskustelun ja aiheena oli elämä ja väkivallan uhrien ongelmat turvatalosta lähtemisen jälkeen. Ja tuon keskustelun tuloksena oli se, että on tarpeen entistä enemmän kiinnittää huomiota siihen, kuinka uhrien elämää voidaan helpottaa, kun he lähtevät näistä turva sijoista, onpa kysymys sitten asuntojen antamisesta, päivähoidon helpottamisesta, työn löytämisestä ja niin poispäin. Ja meillä on erityinen toimenpide, jolla edistetään uhrien työllistymistä Kroatiassa. Ähm, meillä on tällainen kansallinen työllisyyssuunnitelma. Valitettavasti äh, kuitenkin äh, on edelleen paljon työnantajakunnassa ennakkoluuloja ja äh, budjettikin on rajallinen, niin-, niin varsin pieni osa uhreista on saanut tämän toimenpiteen kautta työpaikan. Ja sitten vielä joitakin muita hienoja saavutuksia, joihin on päästy äh, väkivallan äh, äh, uhrien suojelussa tehnyt lainsäädännön kautta. Meillä on aivan uusi väkivaltaluokka. Kysymys on taloudellisesta väkivallasta ja se on hyvin laajaa, erityisesti köyhimmissä perheissä. Ja toinen äh, tärkeä edistysaskel liittyy äh, näihin väkivallan tekijöihin. Uudella äh, säädöksellä psykososiaalisella hoidolla, joka on tullut pakolliseksi väkivallan tekijöille, niin olemme päässeet todella hyvin tuloksiin. Epäilemättä väkivallan torjuminen on pitkä prosessi, mutta ainakin Kroatian osalta jatkamme edelleen äh, tällä sitoutuneella tavalla ja ponnistelemme kaikin keinoin naisiin kohdistuvan väkivallan poistamiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Äh, Rova Jakovic ja seuraava puhuja on Euroopan parlamentin jäsen äh, Rouva Jimenez, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan äh, aluksi haluaisin äh, osoittaa solidaarisuuden sanani äh, paikalla olevalle uhrille, joka edustaa niin kovin monia naisia, jotka ovat väkivallan uhreja. Ja on äärimmäisen tärkeää, että nyt vihdoinkin olemme ymmärtäneet, että naisiin kohdistuva väkivalta on lopetettava ja että olemme ottaneet sen asian listallemme. Kyse on ähm, äärimmäisen vakavasta kysymyksestä. Ja meidän täytyy taistella näiden uhrien puolesta, koska nämä uhrit eivät usein itse voi taistella ö, ähm, omasta puolestaan. Heitä on nöyryytetty, äh, he eivät jaksa, he eivät, he eivät pysty, heidän ihmisarvonsa on viety, heillä ei enää ole keinoja toimia omasta puolestaan. Tiedän, mistä puhun, koska olen kohdannut näitä naisia, naisia, jotka ovat kärsineet niin, että he eivät enää pysty puhumaan puolestaan. Minä tulen olemaan Euroopan parlamentissa esittelijä, kun olemme perustamassa uhrien suojeluohjelmaa. Ja kyse on 27 jäsenvaltion yhteisestä ohjelmasta, jonka kautta suojellaan kaikkia niitä, jotka tarvitsevat suojelua. Tämä on erinomainen ajatus ja sen on saatava vakaa pohja ja perusta niin, että se todella toimii. Kansalaisvapauksien oikeusasian valiokunnan sekä naisten asiain tasa-arvovaliokunnan yhteistyössä aion tehdä kaikkeni, jotta Euroorden aloite antaa tukea näille ihmisille, jotka apua kaikkein eniten tarvitsevat, koska uhrit, uhreja usein käytetään vain hyväksi ja sitten unohdetaan, jos heistä vaikka kirjoitetaan lehtijuttuja, mutta me emme saa unohtaa heitä, koska minä ainakin olen äärimmäisen solidaarinen niiden suhteen, jotka kärsivät. Nämä uhrit, uhrit, joiden, jotka eivät pysty Ähm, puhumaan, niin, koska heihin kohdistuva väkivalta on vienyt heidän äänensä, vienyt heiltä mahdollisuuden korottaa ääntään. Meidän on korotettava äänemme heidän puolestaan, meidän on puhuttava heidän puolestaan. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Portugalin parlamentin edustaja Rouva ää, äh, Caneiro. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Epäilyksen häivättäkään, siis se mistä keskustelemme tänään on barbaris, barbarimainen käytös, jota vielä on yhteiskunnassa. Eli väkivalta naisia kohtaan on merkki epätasa, epäeriarvoisesta yhteiskunnasta, jota on olemassa – Siis tämä on ihmisoikeuksien vakava loukkaus nimenomaan naisten kohdalla, eikä koskaan riitä, että pelkästään puhutaan kauniita sanoja. Jos me puhumme näistä asioista, niin mm, tämä väkivalta ei sillä tavoin lopu, siis sanat eivät riitä. Haluaisin pari sanaa puhua siitä, miten maani on käsitellyt tätä asiaa. Portugali on tai liittyy maailmanlaajuiseen yleissopimukseen kotiväkivaltaa vastaan 26 muun Euroopan unionin jäsenvaltion kanssa. Ja tässä yhteydessä ryhdyttiin merkittäviin toimiin. Ensinnäkin rikoslakia uudistettiin pari vuotta sitten ja nyt sitten on olemassa joitakin hyvin erityisiä luokitteluja. Ja muun muassa on naisiin kohdistuva väkivalta yksi tällainen. Olemme muun muassa nähneet, että rangaistuksia on tiukennettu silloin, kun kysymyksessä on näihin väkivallan tekoihin syyllistyneet. Euroopan parlamentissa on tehty päätös tästä. Kun puhutaan väkivallasta, niin me haluamme keskittyä silloin uhreihin. Haluamme tukea uhreja ja kaikissa analyysissämme ja kun määrittelemme tätä aihetta, niin Uhri on asetettu keskiöön ja se on myönteinen asia. Portugalissa olemme saaneet myös kansallisen toimintasuunnitelman väkivaltaa vastaan. Se on kolmas tai neljäs versio jo. Väkivaltahan vaikuttaa yhä suurempaan väestön lohkoon valitettavasti. Ja siksi olemme lisänneet turvakotiverkostomme lukumäärää Siis eh, naisethan kääntyvät näiden puoleen silloin, jos he kärsivät väkivallasta. Olemme myös saaneet aikaan koulutusta poliiseille silloin, kun kysymys on kotiväkivallasta ja koulukampanjoita. Eli yritämme tosiaan kouluttaa nuoria yhtenä keinona ehkäistä väkivaltaa. Ja olemme myös halunneet kouluttaa ihmisiä niin, että he voivat muuttaa käytöstään, eivätkä tee samoja virheitä. Haluaisin puhua hieman myös uhrien suojelusta, jota olemme tosiaan lisänneet, koska on olemassa laki, joka koskee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, ja se hyväksyttiin vuosi sitten, ja se tuottaa jo tuloksia. Paljon kommentteja on kuultu jo samansuuntaisesti, mutta haluaisin korostaa sitä, että suojelu on yksi tärkeä toimi eri Euroopan maissahan on tietysti erilaiset lähestymistavat. Joissakin se on kattavampi eh, silloin, kun on kysymys sellaista naisista, jotka ovat joutuneet kotiväkivallan uhreiksi. On olemassa kuitenkin yksi asia, jonka voin lisätä, ja se on yleisluonteinen kommentti. Eli useimmissa maissamme olemme nähneet, että että vauraus on lisääntynyt ja elintaso tai elintavat ovat edistyneet. Samalla kuitenkin näemme hyvin suurta epäsymmetriaa, joka tavallaan vahvistaa tai luo perustan sukupuolten eriarvoisuudelle. Olen hieman hämmästynyt, kun näen, että näemme, kuinka ihmiset esimerkiksi heidän koulutustasonsa Euroopassa on parantunut. Kuitenkin nämä sama ihmiset, jotka, joiden koulutus on parempi, eivät torju väkivaltaista käyttäytymistä niin kuin heidän pitäisi tehdä. Ja ihmiset esimerkiksi, jotka, jo, joilla on korkeampi koulutustaso, he kuitenkin jatkavat tätä samaa järjestelmää. Näemme myös, että naiset ovat aktiivisemmin mukana aktiivisessa työvoimassa, poituneempia, mutta kuitenkin näemme sellaista käyttäytymistä, joka ei millään tavalla sovi tilanteeseen. Ja kuitenkin sitten kaiken tämän peittää hiljaisuus. Meidän lainsäädäntölähestymistapamme on hyvin kattava, kokonaisvaltainen, mitä tulee rikoksen määrittelyyn, uhrin suojeluun ja tekijöiden rankaisemiseen. Mutta kuten monet ovat jo sanoneet, niin meidän uhrejamme eri puolilla Eurooppaa ei suojella tarpeeksi hyvin. He eivät pelkästään ole väkivallan uhreja, vaan ovat myös uhreja siinä huonossa suojajärjestelmässä tai lain, joka meillä on. Ja siis ajattelen tässä taloudellista, sosiaalista näkökulmaa ja myös oikeudellista näkökulmaa. Joten haluaisin yhtyä niihin, jotka jatkuvasti ovat peränneet parempaa koulutusta, mitä lain valvonta viranomaisiin tulee, ja myös sitä, että poliittiset luokat ymmärtäisivät paremmin ongelman. Meidän on ihmisten omaa tietoisuutta yhteisöissä parannettava niin, että he ovat paremmissa asemissa suojellakseen uhreja. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on Euroopan parlamentin edustaja Rova Bergman, olkaa hyvä. Kiitoksia Rova puheenjohtaja. Olen erittäin helpottunut ja iloinen siitä, että vihdoin puhutaan tästä aiheesta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Vielä 15 vuotta sitten aihe oli ehdoton tapu omassa kotimaassani. Jos nainen sanoi, että hänen miehensä löi häntä, niin hänelle <laughs> sanottiin, että ei voi olla totta. Väkivallalla on monia muotoja, niin kuin tänään olemme kuulleet, ja olette täysin oikeassa siitä, että ää, eroja on, mutta väkivaltaa tapahtuu muualla kuin kodeissa, myös kouluissa, ää, julkisessa elämässä ja niin edelleen. Ja on tärkeää, että Euroopan unionin perusoikeus kirjan pohjalta kansallisetkin parlamentit vaativat perusoikeuksien kunnioittamista. Tämähän nyt on ihan perustavan laatuinen tarve. Ja omassa kotipuolessani meillä on myös naisten turvakoteja ja lasten turvakoteja, jotka ovat äärimmäis, tekevät äärimmäisen tärkeää työtä, mutta joita ihmiset eivät kuitenkaan oikein arvosta. Ja mielestäni Euroopan unionin tasolla tulisi ää, ähm, mainostaa entistä paremmin näitä turvakoteja, joihin naisten lapset voivat paeta niin, että niitä arvostettaisiin äh, niiden, niille kuuluvan arvon mukaisesti. Kiitoksia. Kiitokset Rova Wertman ja seuraava puhuja on Rouva Figueiredo Euroopan parlamentista. Olkaa hyvä. Obrigada, signora president. Sen duvida Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. On aivan ilmeistä, että tällä keskustelulla on äärimmäisen suuri merkity, merkitys paitsi kuulemiemme puheenvuorojen pohjalta myös siksi, että tämä aihe on niin äärimmäisen tärkeää. Me tiedämme, että väkivalta on äärimmäisen vakava kysymys, johon liittyy osittain ihmiskauppa. Ja siitä huolimatta, että elämme yhdessä maailman rikkaimmista kolkista, tiedämme, että Euroopan unionissa vuosittain lähes 500 000 naista joutuu ihmiskaupan uhriksi yleensä prostituution tai laittomaan työhön. Monet näistä naisista ovat köyhyyden uhreja, vaikeiden työolosuhteiden uhria ja usein myös sitten ihmiskaupan ja mafiatoiminnan toiminnan uhreja, siis täällä Euroopassa. Ja näitä naisia haetaan usein myös kolmansista maista aina samaan tarkoitukseen, nimittäin ää, tarkoituksena on heidän hyväksikäyttönsä ja heidän nää orjuuttamisensa. Ja ö, pohjana tälle on aina sama köyhyys ja hyväksikäyttö. Ja aina ö, tämä myös perustuu epätasa-arvoon. Ja siksi meidän on toimittava eri tasoilla. Ei riitä, että meillä on seurantakeskus tai puhelinnumero, johon voi soittaa. Sekin on tärkeää toki, mutta kyllä meidän on mentävä pidemmälle. Meidän on yhtäältä huolehdittava siitä, että meillä on tiukkaa lainsäädäntöä mm, ihmiskaupan torjumiseksi ja että me toimimme tehokkaasti mafiaa ja mafiatoimintaa vastaan. Tämän lisäksi uhrien on saatava heille kuuluva tuki ja on välttämätöntä tehdä myös ennaltaehkäisevää työtä. Meidän tulisi kitkeä asian juuret. Meidän tulisi taata naisten taloudellinen riippumattomuus. Se on paras tapa torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. On aivan ilmeistä, että myös kodeissa tapahtuu väkivaltaa ja monet kotiväkivallan uhrit kaikkialla Euroopan unionissa kärsivät suuresti tästä ilmiöstä ja meidän täytyy paitsi rangaista tekijöitä myös tukea uhreja ja taata naisille heidän oikeutensa muun muassa oikeus ihmisarvoiseen elämään niin, että naisilla on mahdollisuus päästä väkivallan kierteestä. Ja tämä luonnollisesti edellyttää myös erilaisia kampanjoja, tiedottamista tasa-arvon alalla, tietoisuuden lisäämistä. Ja tämä tarvitaan myös muun muassa tiedotusvälineitä televisiokanavien ja muiden on oltava mukana tässä työssä. Samoin yhdistyselämään ja järjestöjen on osallistuttava naisten. Siis tässä tarvitaan todella koko joukkoa eri toimia. Poliitikoilla on oma vastuunsa ja me teemme toki ja annamme oman panoksemme saadaksemme tälle asialle näkyvyyttä. Eh, ja tehdäksemme oman osuutemme. Kiitos. Kiitokset rouva Figueiredo ja nyt puheenvuoron saa Euroopan naislobby Colette Troy. Ole hyvä. Uh, Kiitokset rouva puheenjohtaja. Erityisesti haluan Euroopan naislobin nimissä ilmaista ilomme siitä, että voimme tällä tavalla keskustella aiheesta, joka on meille kaikille yhteinen kautta Euroopan, kautta maailman myös. Ja että kansalaisjärjestöt voivat olla mukana, koska eh, tietysti eh, me edustamme kaikkien Euroopan maiden nais- ja hakijanoiden naisjärjestöjä myös. Jo vuosien ajan olemme ei pelkästään halunneet osoittaa, kuinka tärkeä asia tämä on ja saada tunnustetuksi naisiin kohdistuva väkivalta ja sen eri muodot – Täällä on puhuttu paljon näistä eri muodoista, mutta niitä juuri on aina sama epätasa-arvo naisten ja miesten välillä. Ja äh, hyvin tärkeää on äh, myöskin saada tämä laajalle levinnyt ilmiö nostetuksi toiselle tasolle. Ja äh, tämä taso tänään olisi toisaalta siinä, että siitä puhutaan Euroopan tasolla ja olemme hyvin tyytyväisiä tähän. Meillä on ollut vuosien ajan yksi direktiivi, joka on vienyt eteenpäin tätä tärkeää politiikkaa Euroopan unionissa, jotta voitaisiin taata naisille sama turva ja sama ennaltoehkäisy, ähm, ennaltoehkäisymahdollisuus ja jotta voitaisiin taata myöskin se, että miehetkin ymmärtävät, sehän ei ole itsestään selvää. Ja toinen tärkeä aspekti on se, että tänään myöskin huomataan, että miesten naisia kohtaan harjoittama väkivalta alkaa olla yksi syrjynnän ja ihmisoikeuksien rikkomisen muoto. Ja vaikkakin tämä on jo kansainvälisissä teksteistä mainittu aina Pekingistä lähtien ja muutenkin ja myöskin mitä tulee tuohon YK kaiken syrjinnän kieltävän yleissopimuksen, niin kaiken kaikkiaan nyt hyvin selvästi ymmärretään, että ei voida hyväksyä, että miesten naihin kohdistuva miesten naisiin kohdistuva väkivalta on todella laajaa ja että sitä ei voida hyväksyä ja että valtioiden pitäisi ottaa se huomioon. Tämä on uutta mielestäni. Sitten tietysti asiantuntijat voivat mm, vastata moniinkin kysymyksiin. Heitä on, ei ehkä riittävästi. Monet kollegat tällä täysintosalissa voivat myöskin asiasta puhua. Monet asiantuntijat ihan ruohonjuuritasolla ovat jo vuosia pitäneet asiasta ääntä, ovat vieneet uhreja omiin koteihinsa ja niin poispäin. Ja tämä asiantuntijuus on siis rakentunut pikkuhiljaa ja lobbyin puitteissa olemme luoneet tällaisen eurooppalaisen kansalaisjärjestöjen seurantakeskuksen, joka pohjaa kansalaisjärjestöjen kokemukselle. Ja siinä, mitä tänään nyt on sanottu, No, vähän kysymys on siitä, oliko muna vai kana ensin, tarvitaanko palveluja mm, uhrien suojelemiseksi ja heidän äänensä kuuluville saamiseksi vai onko hyvä, että meillä on ensiksi tilastoja, jotta voidaan osoittaa, kuinka vaikea ongelma on. Tehän olette täällä poliitikkoja, jotta te voisitte tältä pohjin sitten edistää parempaa lainsäädäntöä. Ja tältä pohjin uskon, että nämä molemmat on hyvä ottaa huomioon ja niitä toteuttaa samanaikaisesti. Ja haluan kiittää teitä tästä aloitteesta ja myös siitä, jonka me jaamme, onpa kysymys sitten politiikasta tai sitten ihmisoikeuksia puoltavista instituutioista. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja on ruotsalainen edustaja Rova Angela Bosso. Hän on Ruotsin turvakotien liiton puheenjohtaja. Olkaa hyvä. No, kiitoksia. Minulla on suuri kunnia näin äh, hienon yleisön edessä puhua. Ja Eva Britt täytyy sanoa, että nyt kun minulla tilaisuus on niin haluan kaikkien turvakotien puolesta ää, tässä nyt kunnioittaa Eva Britt Svensson ja hänen tekemästään työstä. Hän sai meidän vuosittain myötämämme palkinnon vuonna 2009. Tämä palkinto tulee Eva Britt Svenssonille hänen tekemästään työstä myöhemmin tänään luovuttamaan. Minä olen 30 vuotta ollut turvakotitoiminnassa mukana. Olin mukana, kun tämä työtä käynnistettiin, oli mukana, kun mitään lainsäädäntöä ei ollut. Ja väittäisin, että elleivät, ellei, jos meillä ei olisi ollut kansalaisjärjestöjä ja niin naisjärjestöjä, emme olisi tässä ja nyt tänään. Ja mielestäni on hienoa, että myös Euroopan unioni on kuunnellut meitä ja meidän kokemuksiamme ja on hienoa, että tätä lainsäädäntöä olemme saaneet yhdessä aikaan. Ruotsalaiset parlamentaarikot ovat olleet erittäin kuunnelleet mitä erittäin äh, herkällä korvalla ja yhdessä olemme huolehtineet siitä, että Ruotsin lainsäädäntö kyllä herättää meissä ylpeyttä. Niin, täällä on puhuttu kovemmista rangaistuksista, mutta toteaisin, että ei se niinkään ole ongelma. Ruotsissa ongelma on täytäntöönpano ja sen valvontaa. Sillä jos lainsäädäntö ei täytäntöön panna, niin meillähän voi olla maailman paras lainsäädäntö, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Lisäksi toteaisin, että olemme nyt myös lisänneet mm, työtämme iäkkäämpien naisten suhteen, joihin on kohdistunut väkivaltaa paitsi kodeissa, myös hoitolaitoksissa. On mahdollista, että että heihin kohdistuu todella väkivaltaa paitsi kotona myös hoitolaitoksissa. Ja täytyy sanoa, että ensi kerralla kun minut kutsutaan tänne, toivon, että Euroopan jäsenvaltiot ovat nekin ottaneet käyttöön kaiken sellaisen, mitä meillä on Ruotsissa muun muassa seksipalvelujen ostoon liittyen. Kiitos. Kiitos. Inger Angela Bosso. Tämä oli viimeinen puheenvuoro osallistujiltamme ja nyt antaisin puheenvuoron vielä kutsuvieraillemme, jos he haluavat käyttää loppupuheenvuorot. Ymmärtäisin, että rouva Alberti ainakin haluaa puheenvuoron tässä vaiheessa vielä käyttää. Joten rouva Alberti saa puheenvuoron olkaa hyvä. Mikrofoni. Olemme tässä aamupäivän mittaan äh, saaneet kuulla, että meillä on yhteinen huoli ja yhteinen tavoite torjua äh, naisiin kohdistuva väkivalta, lopettaa se. Kaikissa kuuluissa puheenvuoroissa ollaan, äh, on tuotu esiin huolenaiheita, äh, ennaltaehkäisy, naisten ja tyttöjen suojeleminen, uhrien suojeleminen sekä rikoksen tekijöiden rankaiseminen. Tämä työ ja työ, jota tehdään eri tasoilla eri maissa, ähm, siihen liittyy ehkäpä ponnistelujen yhdistämisen puutteellisuus, eli koordinointi ja toin, eri tahojen yhteistyö. Ja haluaisin päättää tässä muistuttamalla, että YKssa olemme taistelleet naisiin ja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa vastaan pitkään ja tarvitsemme Euroopan tukea. Meillä on kaksi merkittävää aloitetta YKssa, jotka liittyvät tähän kysymykseen yhtäältä. Dino-ohjelma, kampanja naisiin kohdistuvan väkivallan lopettaminen. Tämän äh, kampanjan pääsihteeri on käynnistänyt ja Unifemissa äh, olemme tehneet paljon aloitteen puolesta työtä. Ja ähm, Euroopan parlamentti on tukenut tätä kampanjaa viime vuodesta alkaen ja toivon, että tukee jatkossakin niin, että kampanja saa näkyvyyttä ja ymmärretään, että mitä useampi taho, kansalaisjärjestö, naisjärjestö, hallitus, nuorisojärjestö on mukana kampanjassa, sitä suuremmat mahdollisuudet meillä on ähm, naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi. Ja toinen äh, asia on sitten ohjelmien, ihan konkreettisten ohjelmien rahoittaminen lopettaminen, ohjelmia, jotka pyrkivät naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen. Tämä rahastomme tarvitsee lisää rahoitusta ja Euroopassa jotkut maat ovat avokätisempiä kuin toiset. Ja tässä yhteydessä pyytäisin tukeanne rahastollemme, jotta Euroopan unioni tukisi taloudellisesti tätä rahastoa, joka antaa tukea eri hankkeille, jotka pyrkivät lopettamaan naisiin kohdistuvan väkivallan kaikkialla maailmassa. Kiitos. Tack, fru Kiitokset rouva Alberdi. Ja nyt kuulemme loppukommentit. Niin ja muistuttaisin tässä vaiheessa, että ei meillä kovin paljon ole aikaa, mutta Puheenvuoron saavat kuitenkin vielä lyhyesti herrat Kambrovski ja Jerum. Karbovski, joka hyvä. Малко... Някой зададе тук въпроса joku esitti kysymyksen naisiin kohdistuman väkivallan syistä ja lapsiin kohdistuman väkivallan syistä ja väkivallan syistä yleensä. Vastaus on yksinkertainen. Ihmiset syyllistyvät väkivaltaan siksi, että heidän sallitaan tekevän se ja instituutiot eli valtio ei puutu asioihin silloin, kun joku käyttäytyy epäinhimillisesti. Siis valtion on silloin humanisoitava kyseinen henkilö. Ei olla tarpeeksi rohkeita, kun on kysymys esimerkiksi väkivallasta kulttuurissa tai etnisissä vähemmistöissä – Joskushan perinteet, perinteiden on muututtava ja Euroopan on oltava huomattavasti rohkeampi tässä suhteessa. Ja haluaisin lopuksi sanoa myös sen, että en haluaisi, että oman maani naiset muuttaisivat toisiin Euroopan maihin voidakseen elää turvallisempaa, parempaa elämää ja voidakseen kokea väkivallan poissaolon, koska heistä tulisi ensimmäisiä poliittisia palkolaisia, jos tämä sallittaisiin. Kiitos. Kiitos. Ja viimeinen puheenvuoro herra Martin Cherum, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, three short... Kiitokset. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin siihen, mitä Ravakka J sanoi siitä, kuinka saadaan tietoja, mutta päästään käsiksi myöskin siihen, mitä tietojen takana on. Tähän liittyy tämän äh, EU-tutkimuksen ainutlaatuisuus, koska äh, kahdesta, kaikista, kaikista omista etnisistä äh, vähemmistöistä me halusimme tällä tavalla saada tietoa ja näin saimme valtavasti tietoja. Ja nyt sitten mitä tuleva tulee, tulee tulevan tutkimukseen, niin nämä 27 000 naista kautta Euroopan, jos he ovat joutuneet, ovatko joutuneet väkivallan uhreiksi, ovatko he siitä ilmoittaneet, ja jos eivät, niin miksi tällä tavalla voimme tarkastella etnisyyttä, koulutusta ja työllisyyttä väkivallan lisäksi ja oikeuskysymysten lisäksi. Ja tämä on nyt juuri se kokemus, jonka me olemme saaneet ja mielestämme tämä EU toimi on ollut hyvin hyödyllinen ja tätä me aiomme nyt tehdä hyvin läheisessä yhteistyössä tasa-arvoinstituutin kanssa, joka on nyt ihan piakkoin Vilnassa aloittamassa toimintansa. Sitten toime, toisekseen, mitä Rova, äh, Jovat, Rova Thompson ja Jaroga sanovat tästä monen moninkertaisesta äh, syrjinnästä. Tämä on avainkysymys, ei pelkästään vain kun ajatellaan vaikkapa ikää, vaan myöskin seksuaalista suuntautuneisuutta ja äh, vaikkapa äh, psyykkistä vammaa ja niin poispäin. Tulevien kuukausien aikana me aiomme julkaista tutkimuksemme tuloksen siitä, kuinka tärkeätä myöskin nämä asiat ovat ja aiomme myöskin todella tulevaisuudessa pureutua näihin syrjinnän moninaisiin syihin ja taustoihin. Ja sitten kolmanneksi on hyvin tärkeää myöskin korostaa Tukholman ohjelman merkitystä. Sehän on laittanut nyt vireille aivan uuden uhrilähestymistavan. Hyvin usein, kun aikaisemmin olemme keskustelleet uhreista, niin uhreista puhuttiin, jotta päästiin käsiksi pahan tekijöihin ja harvoin kuitenkin tarjottiin todellista turvaa omien oikeuksien saavuttamiseksi uhreille, koska uhrithan tietysti ovat niitä, jotka ovat kärsineet ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Ja tässä tämä asenne täytyy muuttaa, jotta paremmin voidaan keskittyä sellaisiin mekanismeihin, jotka ovat uhreja varten ja varmasti perusoikeusvirasto äh, mm, voi tähän asiaan puuttua. Vielä kerran haluan kiittää äh, tästä hienosta aloitteesta ja olen saanut todella paljon ajattelemisen aihetta näistä keskusteluista ja kommenteista niin Euroopan parlamentin jäseniltä kuin myöskin kansallisten parlamenttien äh, edustajilta ja muilta. Ja Tämä on hyvin tärkeää, jos ajatellaan meidän tehtävämme, siis kerätä hyviä käytäntöjä niin, että äh, emme vain sorru siihen kurjuuteen, että edessä on näin paljon ongelmia, vaan aina pyritään löytämään ulospääsy. Ja äh, uskon, että äh, meillä on nyt tässä hyvä mittatikku, jota voimme käyttää. Suuret kiitokset. Suuret kiitokset Panelimme jäsenille ja suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette osallistuneet tämän päivän kokoukseemme. Kaikille kansallisten parlamenttien jäsenille, Euroopan parlamentin jäsenille sekä kansalaisjärjestöjen jäsenille. Haluaisin päättää tämän aamupäivän toteamalla, että nyt kun olemme kuulleet kaikki nämä puheenvuorot, voimme todeta, että Meidän on paikallaan kiittää monia, monia naisjärjestöjä Euroopassa, jotka ovat yhtäältä tehneet työtä naisten eh, elämän suojelemiseksi naisten, joiden henki on ollut vaarassa, ja eh, jotka toisaalta ovat painostaneet hallituksia, jäsenvaltioita, poliitikkoja, jotta tämä kysymys saisi jalansijaa poliittisella agendalla. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka eri tavoin, eri toimissanne olette antaneet panoksenne sille, että tämä kysymys on saanut merkittävän sijaan poliittisella agendalla. Me voimme lopettaa sen. Me voimme lopettaa naisiin kohdistuvan väkevallan. Haluan kiittää kaikkia konferenssin osallistujia ja muistuttaisin, että että kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin jäsenille järjestetään kohteen vastaanotto toisessa kerroksessa tässä kerrosta alempana, joten voimme jatkaa keskustelua välittömästi vielä siellä. Vielä kerran kiitos kaikille osallistujille. Kiitoksia teille, jotka olette auttaneet tämän päivän järjestelyissä ja kiitokset tulkeille, jotka jälleen ovat tehneet erinomaista työtä. Tulkit kiittävät myös puolestaan. Kiitos. And Mrs. Alberti, see you before the press conference.